I think we can start. Voimme varmasti aloittaa tämän kokouksen. Hyvää huomenta. Nyt jatkamme tätä eilen aloitettua kokousta. Koordinaattorin päätökset, jotka tehtiin eilen, on jaettu ja myös 29. päivää tehdyt päätökset on jaettu ja jos kolmeen mennessä ei tule vastalauseita, niin nämä päätökset on hyväksytty. Ja nyt siirrymme äänestämään. Ensiksi testaamme äänestyslaitteiston. Äänestys alkaa. Äänestys onnistui. Tai Gesinillä on vielä, vielä vaikeuksia ilmeisesti. Äänestys päättyy. Kaikki hyvin. Yksi kortti puuttuu. Panemme sen merkille. Siirrymme äänestämään sallituista mitoista ja painoista. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus tarkistus yksi vastaava osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kaksi. Siitä ei voi äänestää tiedoksi vain, sillä tämä on toinen käsittely ja silloin vain jäsenet ja varajäsenet voivat esittää tarkistuksia, siksi tämä tarkistus ei ole sallittu. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6 on vedetty pois. Tarkistus kahdeksan puolesta. Anteeksi, puheenjohtaja korjaa. Tarkistus en yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän on vedetty pois. Nyt loppuäänestys äänestyksenä. Äänestys alkaa koneäänestyksenä. Olkaa hyvä. Olen pahoillani, unohdin äänestyskorttini. Voitteko katsoa, miten naapuri äänestää? Äänestää samalla tavalla. Yeah. Kiitos. Ah. Dann würde ich sagen, machen wir die Abstimmung nochmal. Äh, dann breche ich jetzt die Abstimmung ab. Wir machen sie. Keskeytän nyt äänestyksen, toistamme sen vielä. Eli kolme ihmistä ovat unohtaneet korttinsa tai ne eivät toimi. Äänestys alkaa. Ne kolme ihmistä, joilla ei ole korttia, ilmoittavat nyt, mitä äänestävät puolesta vastaan. Vai onko hänellä kortti mukana? Eli vain nämä kaksi siis puolesta. Äänestys päättyy. yksi puolesta, eikä tyhjiä ääniä. No tämähän oli monimutkaista. Herr Onnittelut herra Lightfriedille. Yksimielinen äänestys. So, wir kommen zur nächsten Abstimmung. Sitten seuraava äänestys. Euroopan meriturvallisuusvirastosta. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Und hat jetzt die Karten? Onko näillä kahdella nyt kortit käytössä? Ai nyt se toimii vai? Wer, äh, die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 42 ovat äänestäneet 37 puolesta, 6 vastaan, ei tyhjiä ääniä. Onnittelut Dominik Rikeelle. Ja sitten Euroopan lentoturvallisuusvirasto, tarkastus 1, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 2, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 3, puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan. Tarkistus viisi tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 33, 34 puolesta, 7 vastaan, eli hyväksytty. No, nostakaa kättä selkeästi, jotta näen tuloksen. Tarkistus 6 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 7 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 9. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Herra Piper. Äänestys päättyy. Hylätty 17 puolesta 25 vastaan. 8 puolesta. Anteeksi, se raukeaa. 8 raukeaa, joten siirrymme kompromissi tarkistuksen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan ja hylätty. äänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 38 puolesta, 5 vastaan, eikä tyhjiä ääniä. Onnittelut esittelijälle Dominik Rikeelle. Ja sitten seuraavaksi Rautatievirasto. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus kuusi. Tähän on suullinen tarkistus Aijalla Senderiltä. Suullinen tarkistus, onko sitä vastaan vastalauseita? Joten suullisen tarkistuksen kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 37 puolesta, 6 vastaan, ei tyhjiä ääniä. Hyväksytty siis. Sitten Cesar. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 38 puolesta 5 vastaan, eli hyväksytty. Ja sitten seuraavaksi EUn yleinen talousarvio. Vastuuvapausmenettely. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 14 puolesta 14 ja 13 yhdessä ne ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppu äänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 37 puolesta, 6 vastaan. Onnittelut herra Pirinskille. Mein Zettel. 16. Mhm.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 Ja, dann kommen wir zum nächsten Siirryn käsittelemään seuraavaa esityslistan kohtaa. Toivotan tervetulleeksi apulaisvaltiosihteerin Latvian talousministeriöstä, joka vastaa matkailuasioista, Rova Zaika Liepinan. Tervetuloa tähän valiokuntaan annan suoraan puheenvuoron, jotta voitte esitellä Latvian matkailuala koskevat prioriteetit. Hyvää huomenta päivää. Herra puheenjohtaja Kramer, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, olen iloinen, että voin puhua liikenne- ja matkailuvaliokunnalle – kiitollinen tilaisuudesta käydä keskustella ajankohtaisista aiheista matkailun alalla. Esitellään myös kaikkein tärkeimpiä matkailun kysymyksiä, joita me käsittelemme meidän puheenjohtajuuskaudellamme. Vuoden alussa me esittelimme Latvian kauden painopisteet muillakin aloilla, jotka liittyvät tämän valiokunnan toimivaltaan. Tänään aion puhua matkailusta aion puhua siitä, miten voitaisiin Euroopan matkailua kehittää. Matkailun osuus on noin 5 prosenttia BKTstä, mutta kun siihen otetaan muut siihen liittyvät alat, niin sen osuus on yli 30 prosenttia. Matkailuala EU-ssa tarjoaa työpaikkoja 10 miljoonalle ihmiselle. Yhdessä ja 9,8 miljoonassa yrityksessä tekevät työtä. Siksi tämä on merkittävä ala myös talouskasvua ajatellen. Euroopan unioni on kaikkien suosituin matkailukohde. Sen osuus on 40 prosenttia kaikesta kansainvälisestä matkailusta. Mutta jotta johtoasemamme säilyisi, emme voi jäädä laakareille lepäämään. Siksi on erittäin tärkeää, että me kehitämme Eurooppaa edelleen matkailukohteena ja tartumme tuleviin aasteisiin ja kehityssuuntauksiin matkailun alalla. Me olemme yksilöineet kolme tärkeintä haastetta matkailualaa kehitettäessä. Ensinnäkin täytyy säilyttää ja vahvistaa Euroopan unionin johtoasema matkailukohteena. Toiseksi kehittää innovatiivisia matkailutuotteita. Ja kolmanneksi luoda vakaat sääntelypuitteet. Ensinnäkin EUn kehittäminen matkailukohteena. Siitä haluaisin korostaa sitä, että Euroopan unioni on nyt kilpaillut Kaakkois-Aasian kanssa ja Kiinan kanssa yhä enemmän viime aikoina. Matkailu on käymässä yhä tärkeämmäksi myös talouskasvulle puheenjohtajavaltiot Rion ohjelmassa me olemmekin sitoutuneet siihen, että teemme työtä sen puolesta, että Euroopan asema säilyy tärkeimpänä matkailukohteena maailmalla. Me vaihdamme hyviä käytänteitä jäsenvaltioiden kesken ja keho, kehitämme itäisilläkin markkinoilla Eurooppa-brändiä, jotta voisimme paremmin kilpailla. Euroopan matkailualan on kehityttävä. Sitä täytyy myös markkinoida paremmin. Meidän täytyy asettaa Euroopan unioni esimerkiksi laadukkaasta matkailukohteesta. Matkailupolitiikan pitäisi helpottaa yhteistyötä eri kohteiden välillä. Meidän täytyy tukea rajat ylittäviä hankkeita ja ohjelmia matkailua kehitettäessä. Kaiken tehokkain tapa päästä käsiksi USA, Kiinan tai Japanin kaltaisiin kaukaisiin markkinoihin, jolloin markkino Eurooppaa yhtenäisenä matkailukohteena. Esittää Eurooppa yhteisen imakon pohjalta. Tämä koskee toki myös pienempiä matkailukohteita markkinoilla. Näin voidaan leikata mat- markkinointikustannuksia ja tarjoaa laajempaa kirjoa matkailijoille. On erittäin tärkeää tarjota myös erilaisia reittejä, jotka kattaisivat useita Euroopan maita ja alueita. Lisäksi on tärkeää korostaa yhteisiä kulttuurisia arvoja, kuten myös monimuotoisuuttamme. Esimerkiksi erilaisia ruokailuperinteitä, kulttuuriperintöjä ja niin edelleen. Sitten menekseni toisen haasteeseen, innovatiivisten matkailutuotteiden kehittämiseen – niin budjettivalta alkoi kehittyä ennen kaikkea siihen, että kehitellään digitaalista tekniikkaa. Digi-aika on luonut myös uusia palveluja matkailun alalla. Yli 95 prosenttia matkailijoista käyttää tänä päivänä digitaalisen tiedon välineitä, kun suunnittelevat matkojaan. On useitakin tekijöitä, jotka on syytä pitää mielessä, esimerkiksi palveluiden innovointi, digitaalisen tekniikan käyttö, kuten myös tietojen ja taitojen kehittäminen alalla työskentelevien ihmisten parissa. Digitaaliset kysymykset ovat tärkeimmällä siellä meidän kaudellamme. Ja maaliskuun lopulla epävirallisessa neuvoston kokouksessa me keskustelemme digitaalisesta taloudesta. Tuossa kokouksessa me aiomme keskustella aiheista, jotka ovat tärkeitä matkailun kehittämisessä. Tämän lisäksi järjestetään kesäkuussa digitaalinen konferenssi, jossa keskustellaan digitaalisen Euroopan mahdollisuuksista ja digitaalisista sisämarkkinoista. On toki tunnustettava, että tietotekniikka kehittyy vähän nopeammin se edellyttää myös parempaa tietoisuutta yrityksissä, jotka toimivat tällä alalla. Tämä koskee varsinkin PK-yrityksiä. Meidän täytyy valistaa heitä niistä edusta, joita tietotekniikka tarjoaa. Esimerkiksi nopeampaa viestintää asiakkaiden kanssa, parempia mahdollisuuksia rajat ylittäville kumppanuuksille ja myös palvelun laadun parantamista, kuten myös tiedon ja kokemusten vaihtoa. Matkailutuotteet täytyy räätälöidä asiakkaiden tarpeiden mukaan. Meidän täytyy myös huomioida viimeaikaiset suuntaukset alalla. Yhä enemmän on tarjolla tuotteita, jotka on suunniteltu yksilöitä varten. Matkailijat miettivät yhä enemmän myös ympäristön jalanjälkeään. Siksi meidän täytyy suunnitella ympäristöystävällisiä palveluita. Meidän täytyy monipuolistaa infrastruktuuria, lisätä pääsy, pääsyä kulttuuri- ja luontoperintökohteisiin. Meidän pitäisi vähentää ihmisen aiheuttamaa painetta ja lieventää myös ilmastonmuutoksen ongelmia. PK-yritykset pystyvät kilpailemaan paremmin, kun he muodostavat klustereita, koska ne kilpailukykyä kohentavat, lisäävät laatua ja kohentavat innovointia. Latvia jatkaa Italian puheenjohtajavaltiona tekemää aloitetta yhteistyön kehittämisessä jäsenvaltioiden kesken eri matkailun alojen kesken. Ja sitten vielä lopuksi viimeinen haaste, eli vakaat sääntelypuitteet. Jotta voitaisiin saada aikaan kestävää ja pysyvää politiikkaa, on se integroitava muuhun politiikkaan, logistiikka, liikenne, kuljetus, säilyttäen kuitenkin kulttuuri- ja luonnoton perintömme. Esimerkiksi me olemme nähneet, että risteilyala on kasvanut merkittävästi ja sillä on myönteisiä vaikutuksia talouteen. On kuitenkin tärkeää, että me pyrimme vähentämään kielteisiä vaikutuksia ympäristölle, kun me kehitämme kestävää, kestäviä infrastruktuureja. Teemme yhteistyötä myös komission kanssa kun mietimme uutta matkailupolitiikkaa ja eri painopisteitä siinä. Myös sen mukaan, mitä komissio on niitä määritellyt. Esimerkiksi pk-yritysten digitalisointi tällä alalla, kestävä ja vastuullinen matkailun kehittäminen. Me jatkamme keskusteluja myös Luxemburgin puheenjohtajuuskaudella – kun me järjestämme vuotuisen matkailufoorumin. Se on erittäin hyvä keino jatkaa vuoropuhelua EUn ja muiden osapuolten kesken. Sitten jos suuntaamme katsomme tulevaisuuteen, on erittäin tärkeää, että sääntelypuitteet ovat tasapainoiset, pk-yritysystävällisiä ja niin, että ne vahvistavat myös kansallista kilpailukykyämme. Tällä haavaa työ on vireillä pakettimatka, valmis pakettimatka hankkeessa. Siinä pyritään ajamaan paitsi matkailijoiden myös koko matkailualan etuja. Olemme suunnitelleet, että saamme kolmikantaneuvottelut päätökseen vielä ennen kuin aktiivinen matkailukausi alkaa. Vielä lopuksi haluaisin tähdentää sitä, että meidän pitäisi varmistaa, että mitä tahansa uusia aloitteita me teemmekin, niin sen täytyy helpottaa kasvua ja kilpailukykyä. Kaiken täytyy olla myös pk ja keventää niiden hallintorasitetta. Meidän täytyy vahvistaa myös jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä matkailun alalla. Siksi haluaisin korostaa myös hiljattain perustetun matkailutyöryhmän merkitystä, kun kehitellään taloutta ja kasvumahdollisuuksia. Me olemme sitoutuneet tekemään yhteistyötä seuraavissa painopisteissä. Ensinnäkin täytyy ylläpitää ja vahvistaa Eurooppaa tärkeimpänä matkailukohteena. Sitten innovoivat matkailukohteet ja sitten sääntelypuitteet. Arvoisa parlamentin jäsenet, naiset ja herrat, haluaisin kiittää huomiostanne tästä tilaisuudesta tulla tänne. Ja minä haluaisin pyytää teidän puolestaan Riigaa 15. ja 16. kesäkuuta, jotta voisitte osallistua vuotuiseen foorumin, joka käsittelee Itämeren alueen strategiaa. Siellä on myös oma kokouksensa matkailua varten. Siellä keskitytään kulttuuri- ja luonnonperintöön rannikkomatkailussa. Vielä kiitoksia, että olen valmis vastaamaan kysymyksiinne. Kiitos Rova Liepinalle tästä johdannosta. Ja nyt Wim van de Kamp. Um, meneer de voorzitter, dank u zeer puheenjohtaja. Kiitos. Haluaisin esittää onnitteluni tästä hyvin kattavasta esityksestä, joka koski näitä suunnitelmia. Haluaisin toivottaa myöskin menestystä tulevien neljän ja puolen kuukauden aikana tämän kaiken toimeenpanemisessa. On yksi näkökantaa, jota kenties en kuullut siinä, mitä te sanoitte, että minulla on kysymys teille. Se on kysymys, joka koskee turvallisuutta Euroopan unionissa. Viime viikonloppuna julkistettiin luvut, jotka koskivat matkailun vähentymistä Pariisissa nyt tammikuun hyökkäysten jälkeen. On tapahtunut massiivinen luku, matkailijoiden lukujen määrän romahtaminen Pariisissa. Tämä pitkän tähtäyksen digitalisoituminen ja ympäristö ovat keskeisiä kysymyksiä, mutta kenties myöskin turvallisuutta pitäisi pyrkiä edistämään tai käsittelemään kollegojen kanssa komissiossa ja ylipäätään puheenjohtajakauden aikana. Ismail Ertuk. Ismail Ertuk. Danke. Kiitos puheenjohtaja. Niin kiitos myös ST-ryhmän nimissä tästä esityksestä. Onko todellakin, on todellakin niin, että liikenneala ja matkailuala on herkkä ala siinä mielessä, että matkailuun liittyy monia seikkoja, kuten turvallisuus, kuten kollega Van, Van de Kamp sanoi. Mut, mutta myös tietyn maan maine on keskeistä ja myös se, miten hyvässä kunnossa tietyn maan infrastruktuuri on matkailua ajatellen. Jos ei ole olemassa matkailuinfrastruktuuria, niin parastakaan hotellitarjousta ei käytetä, jos eh, paikan päälle on vaikea päästä. Eli infrastruktuuri struktuuria pitää kehittää ja kestävästi, niin kuin sanoitte aivan oikein. Eli infrastruktuuria pitää sopeuttaa myös matkailun kehityksen mielessä EU:ssa. Minun kysymykseni koskee jäsenvaltioiden yhteistyötä. Me tiedämme, että Eurooppa on todellakin hyvin suosittu matkailukohde maailmanlaajuisesti, mutta me tiedämme myös, että EUn ulkopuolella monet haluaisivat käydä EU:ssa, mutta viisumirajoitusten takia he eivät voi tulla tänne. Ja joskus joutuu päiväkausia jonottamaan suurlähetystöön, jotta saa viisumin. Jos haluaa esimerkiksi aurinkomatkalle EU, ssa niin sitähän on hyviä tarjouksia, mutta viisumirajoitukset ovat sellaisia, että että nämä ihmiset varmasti lähtevät Marokkoon tai Tunisiaan. Nehän ovat myös hyviä kohteita, mutta viisumisäännöt tai rajoitukset, niitä pitäisi kyllä helpottaa. Se olisi yksi kysymykseni tai ensimmäinen kysymykseni teille. Tiedän, että tämä on herkkä kysymys, mutta onko tämä prioriteetti teidän puheenjohtajakaudellanne, että siis yritätte lisätä tietoisuutta tätä kysymystä kohtaan sisäpolitiikan alalla. Ja toisen, toinen kysymykseni on se, mistä puhuittekin jo, nimittäin innovatiiviset matkailutuotteet. Tämä pitää yhdistää digitaalisen teknologian käyttöön. Miten tämä konkreettisesti tapahtuu? Eli nykyään jokaisella on älypuhelin, varmasti sitä pitää voida käyttöön, mutta miten, mitä konkreettisia innovatiivisia tuotteita EU:ssa halutaan tarjota niin, että voidaan erottua muista alueista. Ja viimeinen kysymykseni koskee tämän alan työntekijöiden koulutusta ja jatkokoulutusta. Mitä, minkä, mitä konkreettista koulutusta voitaisiin toteuttaa Tietysti kyse voi olla esimerkiksi kielikoulutuksesta, mutta onko teillä esimerkiksi tai onko teillä konkreettisia esimerkkejä, minkälaista koulutusta voitaisiin tukea? Kiitos seuraavaksi Robert Siile. Yes, uh, uh, niin. Rova Liepinen, tulitte tänne esittelemään Latvian puheenjohtajakauden prioriteetit matkailun alalla – Totta kai te tiedätte, että me olemme vastuussa liikenteestä ja matkailusta täällä, mutta käytämme suurimman osan ajasta liikennekysymyksien käsittelemiseen, koska sillä on eri asema Euroopan unissa, erilainen asema kuin politiikalla, joka koskee matkailua. Te mainitsit lukuisia eri ulottuvuuksia, mutta haluaisin tarttua ensimmäisen prioriteettiin, jonka te mainitsitte. Ensin, ennen kaikkea siis se, että Euroopan tulisi olla brändi, se mitä sulla on merkki tällaisena matkailukohteena Aasiassa, koska Aasiassa on moni ihmisiä, jotka harrastavat, matka- harrastavat matkailua, ihmisiä voisi olla paljon Japanista ja muista paikoista. Näyttäkö mitään instituutioita tai resursseja, jotka voisivat korvata nykyisen brändäyksen, jota jäsenvaltiot tekevät itse? Näyttäkö, että olisi resursseja, jota tällaista voitaisiin tehdä Euroopan tasolla? Jos nimittäin tällaisia resursseja ei ole, en usko, että tällaista tavoitetta voitaisiin saavuttaa. Esimerkiksi Sveitsissä on olemassa tällaisia hyvin markkinoituja tuotteita, jotka, joita markkinoidaan erityisesti sveitsiläisinä tuotteina, jotka liittyvät tiettyihin junayhteyksiin, tiettyihin reitteihin Sveitsissä. Mitä ovat mahdollisuudet jolla voidaan toteuttaa tämä ensimmäinen prioriteetti, joka te mainitsitte. Kiitos. Seuraavaksi Bilbao. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos. Puheenjohtajan valtion edustajalla olen aika lailla samaa mieltä esittämänne kolmeen painopisteen kanssa. Ihan hyvä uutinen ja puhutaan matkailunkin painopisteistä tässä valiokunnassa kun on ollut aikoja, eikä sitä aika kauheasti ole aikaa viime kaudellakin, matkailu ei ollut kauhean tärkeällä sijalla. Emme puhuneet tällaisen kehittämisen tarpeesta. Eli hyvä, että tällainen uusi askel on otettu. Meidän täytyy olla todellakin johtoasemassa koulutuksessa, myös yliopistotasolla, ja saada hyvät sääntelypuitteet, jotka ovat tärkeitä Euroopassa – kehittää uusia digitaalisia tuotteitakin. No, hyvänen aika. Me olemme järjestämässä Paskimaassakin kokouksen, jossa on digitaalisia tuotteita esillä. Ja, ja 70 prosenttia tulee sitä kautta meillekin, eli se on tulevaisuutta. Mutta paitsi, että olen samaa mieltä näistä aiheista, niin minulla on kaksi huoltakin. Taloudelliset voimavarat, koska minä uskon, että täytyy olla johtoasemansa selkeät tavoitteet, mutta tarvitaan voimavarojakin, että voidaan auttaa maita ja alueita, jotta saavuttavat myös tavoitteet. Ja siksi ensimmäisenä kysymyksenä esittäisinkin, mitä voimavaroja jatkossa kuvittelisitte meillä olevan käytössä, varsinkin pk-yrityksille, paitsi että on näitä tuotteita ja myös koulutusta tarjolla henkilöstölle. Toiseksi, kyllä, kuten on ajateltukin, 2030 on ajateltu, että kasvua on aika suuria prosenttilukuja myös ajatellen matkailijoiden määrää. Eikö tässäkin pitäisi huomioida tarve rakentaa ensisijaishankkeet ja liikenteen yhteyksiä pitäisi kehittää ja saada tämä yhteen ilmatila vihdoinkin – niin ettei olisi esteitä Euroopan unionissa, kun on näistä esteistä paljon ongelmia, kun ajatellaan tariffeja, hintoja. Me emme saa näitä uusia matkailijoita, kuten on ajateltu 2030 mennessä, jotta voidaan Euroopan maissa suosia matkailua. Te puhutte tarpeesta yhteistyötä muiden alojen kanssa, niin kysyisinkin teiltä, onko neuvostossa käyty keskustelua myös tarpeesta yhteensopivuudesta, yhteen toimivuudesta kaikilla näillä aloilla, koska se on tärkeää, jotta voidaan matkailua kehittää. Mitä hyötyä on puitteista kun on näitä ongelmia, kun ei se sinällään riitä? Siksi haluaisin, että vastaisitte tähän. Onko tämä kysymys, jota tekin olette käsitelleet? Myös ajatellen digitaalisia sisämarkkinoita. Danke sehr. Kiitos. Seuraavaksi Merja Kyllönen. Arvoisa puheenjohtaja, olisin jatkanut vähän siitä, mihin kollega Bilbao jäi. Eli kun puhutaan rahoituksesta, puhutaan matkailusta ja liikenteestä, niin miten puheenjohtajakaudellaan näette, että mitä me voisimme tehdä enemmän rahoituksen painopisteen siirron suhteen niin, että esimerkiksi liikennehankkeiden tai liikennejärjestelmän rahoituksen yhteydessä paremmin huomioitaisiin matkailun rooli ja rahoituksen suuntaaminen myös sellaisiin hankkeisiin, joissa on matkailullista vaikutusta ja merkitystä koko Euroopan näkökannalta. Kiitoksia puheenjohtaja. Danke sehr, Kiitos sitten Karima President, euh, merci. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ministeri. Te puhuitte kestävästä matkailusta. Paitsi kun mitä ajatellaan matkailu tänä päivänä, niin se on kaikkea muuta kuin kestävää. Taipumuksena on, kuten minä olen kutsunut sitä, tarjota teollista matkailua, jossa tuhlataan paikallisia voimavaroja vettä vettä, maaperä. Nyt kaupungistumiskehitys on täysin suitsitta. Ja Rova Vilvaukin totesi, että tänä päivänä käydään hinnossakin kilpailua. Ja sitten ilma- ja tilinkitessä on räjähdysmäistä kasvua. Ja se on täysin ristiriidassa myös ilmaston lämpenemistavoitteiden kanssa. Siksi ensimmäinen kysymykseni, Rova ministeri, on, kun ei ole kauhean aikaa enää ilmaston huippukokoukseen, niin mitä toimia, mitä politiikkaa te aiotte harjoittaa teidän kaudellanne, jotta todellakin voitaisiin saada aikaan kestävää matkailua. Mukaan lukien kaikki tekijät, matkailutavat, jotka huomioisivat myös ilmastonmuutoksen tarpeet. Tämä ensinnä. Toiseksi kysyisin teiltä, rouva ministeri, mitä välineitä aiotte käyttää? Puhuitte kulttuuriperinnöstä, luonnonperinnöstä, historiasta niin päin pois. Minä haluaisin tietää, mitä te aiotte tehdä kosmeohjelman parissa? Tehän tiedätte, että se rohkaisee varsinkin pk-yrityksiä, varsinkin rahoituksen saralla. Ja sitten vielä kolmanneksi, että matkailu olisi tarjolla kaikille. Ministeri, miten te aiotte taisi tarjota matkailupalveluita kaikille, kaikkien vähäosaisimmille varsinkin, vammaisille esimerkiksi, tai jotka ovat muuten huonossa asemassa. Vielä lopuksi yksi kysymys. Hyvät käytänteet, todellakin. Minä olen sitä mieltä, että kestävä matkailu on pehmeää matkailu, se perustuu kestävään liikkumiseen. Miten aiotte edistää hankkeita, olipa sitten kyse pyöräilyreiteistä ja niin edelleen, jotta oltaisiin myös omien tavoitteidemme puitteissa. Vielen Dank, jetzt Peter Lundgren. Kiitos, seuraavaksi Peter Lundgren. Kiitos puheenjohtaja. Olen hiukan yllätynyt, kun kuulen, että aiotaan sali, että Euroopan unioni asettaa suunnan matkailulle Euroopassa, koska minun mielestäni juuri eri maiden erityispiirteet ja erilaiset kulttuurit, niiden erilaiset maisemat saavat aikaan sen, että niihin, niihin maihin haluaa matkustaa, joten EUn puolelta, jos haluttaisiin tehdä jollakin tavoin paremmaksi matkailua, en tiedä, olen hiukan utelias kuulemma, halutaanko tehdä se niin, että pyritään markkinoimaan Eurooppaa yhtenä kokonaisuutena, jossa esimerkiksi voidaan internetin kautta katsoa eri jäsenmaiden tarjo, mitä, mitä niissä on tarjolla ja niin edelleen, vai, vai minä kuitenkaan näin katso, että pitäisi tehdä samankaltaista matkailua jäsenvaltioissa, vaan jollakin EUn asetuksella jokaisella maalla täytyy olla mahdollisuus ylläpitääkin omista erityispiirteistään nimenomaan matkailun alueella. Se minua hiukan hämmentää, kun kuulen kollegani Ertuukin sanovan, että meidän pitäisi saada aikaan helpotuksia viisumirat ratkaisuihin, ratkaisuja, joita olisi helppo matkustaa meidän maihimme tänä aikoina, kun meitä vaivaa terrorismi ja kun meillä on sotilaita parlamentin ulkopuolella valvomassa sitä, että meillä on turvallisuus täällä sisäpuolella, minä olen ollenkaan tällä linjalla. Minä olen sitä mieltä, että meidän pitää olla tiukempia viisumi ratkaisussa vielä pitää olla tiukempaa rajavalvontaa. Ei saa salia ihmisten kulkea miten tahansa. On nähty lukuisia kertoja, miten tämä johtaa näiden terroristiviskujen myötä. Tässä oli se, mitä minulla oli sanottavana. Kiitos. Danke sehr, jetzt Kosma Slotowski. Kiitos sitten Kosma Slotowski. E, szanowna pani minister. E, Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Rouva ministeri, 2013 Puolaan tulleiden matkaloiden määrä kasvoi 7 prosenttia, aika lailla siis. 15,5 miljoonaa kaiken kaikkiaan, mutta vain 90 000, noin puoli prosenttia siis kaiken kaikkiaan tuli minun alueelleni. Vaikka ihan viettävä alue on sekin kulttuurisesti ja muutenkin. Ei siellä Pisan ö, tornia ole, mutta torn, torni on kuitenkin minun kaupungissani. Siksi haluaisinkin todeta, että kyllä on olemassa alueita Euroopassa, jotka ovat hyvinkin houkuttelevia matkailun näkökulmasta. Mutta emme vain pysty hyödyntämään tätä riittävästi. Meillä on toki aika paljon voimavarojakin edistämiseen, siksi kysyisinkin teiltä, onko teillä jotain ajatuksia siitä, miten voitaisiin lisätä matkailua alueilla, jotka ovat kyllä houkuttelevia, mutta jotka eivät kuitenkaan houkuttele riittävästi matkailijoita. Pitäisikö alueiden itse toimia vai joku puheenjohtajavaltio tehdä jotain? Vielen Dank. Jetzt hätte ich ja gern... Kiitos. No, olisi ollut hienoa tietää, että missä tämä Puolan kaltava torni on. Ehkä kerrotte sen vielä nyt sitten, Ismail Uni. Orund. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluan kiittää sihteeristöä siitä, että että mahdollistui tämän päivän keskustelu. Eilen minä saatoin tutustua jo valtiosihteerillä hänen kollegoillaan ja vakuutuin siitä, että matkailun suuntaan on sitoumusta ja että te myöskin ymmärrätte matkailua. Tätä, minä olen kuitenkin aika epäileväinen koko toiminnan suhteen, siis enää, että tässä, siis meidän valiokuntamme, ensin meidän valiokuntamme, vaan koko tämän kiertämään puheenjohtajuuden toiminnan osalta, mutta tässä kuitenkin nyt puheen, meidän on nyt kerrottu siitä, mitä puheenjohtajakaudella tarvitaan tehdä tämän kauden aikana. Joten pitäisi keskittyä siihen, että me toimimme yhteisen matkanlopauksen osalta kahteen kysymykseen. Ja minä haluaisin tässä korostaa kahta asiaa. Ensinnäkin se, mistä oli ilo kuulla teidän puheenvuorossanne, oli tämä Eurooppa-brändin kysymys. Tästä käydään väittelyä eri jäsenvaltioiden viranomaisten kesken ja myös täällä parlamentissa, koska kaikki eivät ymmärrä sitä, että maailmanlaajuisesti on tapahtunut muutosta matkailussa liiketoiminnana koska eivät pelkästään maat, vaan kes- kokonaiset maanosat ovat kilpailussa keskenään. Ja, ja jos teidän tämän puolen vuoden aikana onnistuu saada aikaan se, että jatkuvasti esityslistalla on, ei, ei pelkästään tällä valiokunnassa, vaan kaikis, kaikilla eri foorumeilla eh, nyt tämän Riian johdon aikana se, että olisi tällainen Euroopan brändin kysymys. Sen jälkeen tulee olemaan helpompaa se, että tulevat puheenjohtajakaudet tai yksittäiset asiaa käsittelevät poliitikot pitävät tätä asiaa esillä ja tämä olisi hyvin tärkeää. Totta kai tähän liittyy erilaisia kysymyksiä. Kaikkea sitä aina sanotaan mm, eri puolivuoden aikana, mutta tämä on kuitenkin asia, joka jää mieleen, jos puhutaan tästä asiasta tällä tavalla. Esimerkiksi sitä, että silloin se ymmärtää tekin ihmiset, jotka tähän asti ymmärtäneet, että se on merkittävä kysymys. Toinen asia on sitten se, että tämän puolivuoden aikana meidän täytyy sitoa myöskin huomio Junkerin pakettiin ja sen toteuttamiseen yhteydessä oleviin keskusteluihin niin valiokunnassa kuin Euroopan parlamentissa kuin myöskin Eurooppa-neuvoston kokouksissa. Junkerin paketin minä sosiaalidemokraattina näen vain sillä tavoin, että voin katsoa siitä vain yhtä asiaa, nimittäin niin luoko se uusia työpaikkoja, luoko se, tuoko se mukanaan sosiaalista turvallisuutta Euroopan asukkaille. Tähän asti herra Juncker ja hänen kollegansa eivät ole ymmärtäneet, että meidän äh, toiminta-alueemme, matkailu, että sen kehittäminen, sen toiminta yksittäisissä jäsenvaltioissa on yhteydessä oikeudelliseen ympäristöön ja sen taloudellinen tuki, nämä ovat suoraan yhteydessä siihen, syntyykö työpaikkoja ja ylläpidetäänkö työpaikkoja. Ja tästä syystä haluaisin suositella Latvialle puheenjohtajana, että se e, löytäisi välineen siihen, miten jokaisessa yksittäisessä Euroopan neuvoston kokouksessa, ei pelkästään silloin, kun asiaa ministerit ovat koolla, vaan myös silloin, kun muillakin foorumeilla, miksi työllisyydestä puhuttaessa, koulutuksesta puhuttaessa, keskustellaan ja puhutaan Junckerin paketin yhteydestä siihen ja sen vaikutusta tulevina vuosina, että silloinkin olisi esillä matkailu. Olisi pelkästään sekin jo menestys, jos Euroopan parlamentin matkailua edistävien henkilöiden osalta saisi, heidän rinnalleen saataisiin tukea myöskin neuvostosta ja kiitän kovasti sitä, jos tuette meitä. Ja sitten vielä yksi kommentti. Tule, tulette sellaisesta maasta, joka on hyvin lähellä kriisialuetta, minä sanon aina kaikkialla, että matkailu on rauhaa edistävä teollisuuden ala, joten meidän täytyy katsoa, että Euroopan alueella todellakaan terrorismi ja rajoimmat kriisialueet eivät suinkaan edistä matkailua ja rauhaa. Tapadel. Claudia Tapadel. Uh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti valtiosihteerille. Olen erittäin iloinen, että matkailu on tärkeällä sijalla puheenjohtajuuskaudellanne. Meillekin se on tärkeä asia tässä valiokunnassa. Olen tämän valiokunnan jäsen ja olen mukana myös toisena puheenjohtajana ryhmässä, joka edistää eurooppalaista matkailua ja sen kehittämistä. Meillä on kaikkiaan 150 jäsentä Euroopan parlamentin eri ryhmistä, kaikista EUn maista ja kaikista poliittisista ryhmistä. Minä uskonkin, että tällä kaudella matkailu saa tärkeän sijaan kaikissa toimielimissä. Liikennevaliokunnan jäsenenä ottaisin esille varsinkin sen panoksen, jonka me voimme antaa korostaaksemme sitä tarvetta, että alueet pitäisi nostaa tärkeämmälle sijalle. Meillä on kauniita alueita tarjolla. Enkä tässä puhu pelkästään Euroopan hienosta kaupungeista, pääkaupungeista. Valtavasti mahdollisuuksia löytyy myös alueilta, joita me emme hyödynnä, koska meillä ei ole yhteen toimivuutta tarjolla. Tämä on varmasti yksi painopiste myös Euroopan tasolla ja meidän on löydettävä ratkaisuja näihin ongelmiin. Totta kai tämä tarkoittaa myös sijoittamista infrastruktuuriin. Sitten vielä toinen kysymys, jonka ottaisin esille. Se liittyy omiin kokemuksiini matkailun alalta. Minä olen huomannut, että vuosien saatossa matkailu ei ole ollut kovin tärkeällä siellä Euroopassa. Me tarvitsemme suurimpia eleitä myös, ja tässä haluaisin puhua eurooppalaisen matkailun teemavuoden puolesta, ja haluaisin, että Latviakin veisi eteenpäin. Matkailu ei pelkästään taloutta. Se on taloudellisen kehityksellä toki myös moottori ja pk-yritysten kehittämiselle tärkeässä asemassa. Junckerin suunnitelmankin täytyy huomioida matkailu. Jotain kouriin tuntuvaa on tarjottava sieltäkin matkailua varten. Se ei ole ollut kovin hyvin esillä. Toivottavasti Latvian kaudella tätä lippua pidetään korkealla. Totta kai on paljon muitakin tärkeitä asioita, joihin haluaisin tietenkin tämän huomiota. Nyt ollaan keskittymässä uuteen tyyppiseen matkailuun. Mutta myös kulttuurin pitää olla tärkeällä sijalla, koska meillä on paljon kulttuurikohteita, joita on edistettävä. Ja totta kai me kilpailemme muiden alueiden ja maiden kanssa. Euroopan manner kilpailee muiden mantereiden kanssa matkailijoista. Siksi olisi hyvä, että meillä olisi yhteistä markkinointia, myynnin edistämistä, ikään kuin eurooppalainen turistibrändi. Ei se tarkoita kuitenkaan sitä, että tasapäistetään niin, että matkailusta tulisi yksi ilmeistä. Se on vain foorumi edistää matkailua Euroopassa ja kaikkia mahdollisuuksia jokaisessa jäsenmaatiossa. Kiitoksia kovasti. on mielenkiinnolla läheistä yhteistyötä kanssanne. Danke sehr. Ich... Kiitos. Nyt suljen puhuja luettelo Dira Kluun, Kesina Massa, Jill Evans ja Peter Losacheska, Isabella de Monti ja Claudia Montero muun muassa. Kaksi minuuttia per henkilö, sillä muuten ylitämme ajan. Thank you, Chairman, and I just have two... Kiitos puheenjohtaja. Olisi vain kaksi kommenttia. Ensinnäkin Eurooppa matkailukohteena. Minusta tämä olisi hyvin mielenkiintoinen ajattelumalli tämä olisi jotakin, mikä voisi nimenomaan olla hyödyksi pienemmille alueille. Olin kuuntelijassa kuulemma, miten te näette tämän tapahtuvan ja tuleeko jonkinlainen jonkinlaista rahoitusta olemaan tätä varten, mistä tämä rahoitus sitten tulee. Sillä olen huolissani mukaan siitä, että pienemmät alueet ovat kuitenkin niitä, jotka jäävät tavallaan vähemmälle huomiolle tällaisessa markkinointisuunnitelmassa. Ja sitten tämä pakettimatkadirektiivi ja se, miten matkailua tarjotaan ja työllisyyttä tarjotaan matkailun alalla, miksi PK-yritysten puitteissa on olemassa, minusta ollut tekemistä tällaisten pienten yrittäjien kanssa Irlannissa, jotka tarjoavat erilaisia palveluita – esimerkiksi internetissä mainostavat sitä, että heillä on hotelleja tai bed and breakfast mahtuloja, että tähän, tämän yhteydessä samasta käydä golfailemassa tai jotakin muuta. Mutta tämän matkailupakettidirektiivin yhteydessä he eivät jopa sivuun haluaisi sitä, mitä te ajattelet tästä asiasta. Kiitos, seuraavaksi Kesine Maisna. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos rouva Liepinalle myös Minua kiinnostaa ennen kaikkea rannikkomatkailu. Olen merisaarten ja rannikkoalueiden interryhmän puheenjohtaja ja siellä me käsittelemme ennen kaikkea sinistä kasvua. Te puhuitte jo risteilyalasta ja se on kasvava ala, mutta on myös ennustettu että monet ihmiset haluavat tulevaisuudessa myös rannikkoalueilla matkailla. Tämä olisi mahdollisuus edistää ympäristöystävällistä matkailua. Tulen itse Saksassa ja meillä on Pohjois-Saksassa tällainen luonnonsuojelualue jo rannikkoalueella ja siellä matkailu ja luonnonsuojelu sopivat yhteen. Ja haluaisin kysyä, onko Latviassa rannikkomatkailu tärkeä ja Teettekö yhteistyötä tai vaihto kokemuksia toisten mat- rannikkomatkailumaiden kanssa? Kiitos seuraavaksi Jill Evans. Thank you very much. Um, Secretary State, I was... Kiitoksia. Valtosihteeri, olin kovin iloinen, kun korostitte niin paljon pk-yrityksiä ja tarvetta antaa tukea niille. Ajattelen niiden asemaa nimenomaan matkailun alalla. Minä haluaisin sanoa jotain kulttuuriperinnöstä, kestävästä matkailusta. Totta kai se tarkoittaa ympäristön ja talouden kannalta kestävyyttä, mutta kieletkin on huomioitava. Minä edustan Walesia, se on kaksikielinen, mutta usein Walesin kieliä ei ole saanut tunnustusta, eikä sitä edistetä juurikaan myöskään kielten suojelun kannalta. Sen pitäisi olla osa strategiaa niin että matkailustrategia olisi näin vaikuttavampi, näin kohteet olisivat vielä houkuttelevampia. Oletteko ollenkaan miettineet tätä vähemmistökielten asemaa ja miten huomioida ne paremmin? Mutta ottaisin esille myös sosiaalisen puolen matkailussa. Saavutettavuus on jo täällä mainittu. Se liittyy totta kai myös väestön kehityksen muutoksiin miten houkuttelevia kohteet ovat kaiken ikäisille. Niin ikään taloutta ajatellen on kyse työllistetyistä. Aamupäivällä on monen kertaan kuultu, miten tärkeää matkailu on taloutta vahvistettaessa ja työpaikkoja luotaessa, mutta usein me tiedämme, että se on kausiluonteista työtä. Miten voitaisiin taata säälliset työpaikat, tarjota ihmisille mahdollisuuksia tehdä työtä matkailun alalla ilman, että heitä väärinkäytetään. Kiitos. Espieta Lukachevska seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Matkailu on hyvin tärkeä minulle, koska asun alueella, jos alueella siis pienessä paikassa, jossa 80 prosenttia asukkaista on riippuvaisia matkailusta – me emme ole hyödyntäneet aiemmin niitä äh, matkailun kannalta houkuttelevia asioita, joita on mutta nyt näemme, että se on mahdollisuus. Minä en ole kuitenkaan huomannut mitään erityistä tällaisesta maatalousmatkailusta, siis siitä, että pienillä, pienet tilat voivat muuttua maatalousmatkailu tarjoajiksi. Tämä on ympäristöystävällistä matkailua. Ja minä haluaisin kuulla teiltä, mitä te ajattelette maatalousmatkailusta, maatilamatkailusta. Ja sitten tämän matkailun edistäminen. Olen yhtä mieltä niiden kanssa, että emme voi edistää matkailua, jolle me edistä matkailua. Minä toivoisin, että meillä olisi tällainen eurooppalainen brändi. Kokemusteni pohjalta parlamentista voin nähdä, että me puhumme paljon monista asioista, mutta viime kädessä alueet ja seutukunnat jäävät oman onnensa nojaan. Täällä puhuttiin myöskin turvallisuudesta. Herra Van Kamp otti tämän kysymyksen esille, koska tämä on hyvin tärkeää, koska ilman turvallisuutta emme voi puhua liikkuvuudesta. Te ette puhunut matkailusta vammaisille, koska myös vammaisilla pitäisi olla mahdollisuus päästä tutustumaan kulttuuriperintöömme. Ette puhunut mitään ekologisesta, ympäristöystävällisestä matkailusta, ettekä puhunut yli 50-vuotiaiden ikäluokasta ja eläkeläisistä, jotka ovat yhä liikkuvampia, jotka myös haluavat nähdä sellaisia paikkoja, joita heillä on mahdollisuus nähdä silloin, kun he olivat nuoria. Tego typu e, Ja kysymys kuuluukin, onko puheenjohtajan valtiolla mitään ajatuksia näissä kysymyksissä? Pidän todellakin nyt peukut pystyssä sen osalta, että saataisiin tämä yksi Eurooppa-brändi, koska se on hyvä ajatus. Danke sehr, es macht mich natürlich neugierig. Kiitos. On tietysti utel, äh, olen utelias, kun täällä puhutaan, äh, jokainen puhuu omasta alueestaan. Äh, Puolassahan on monia alueita. Jos kerrotte omasta alueesta, niin, niin sanokaa suunnin että mikä alue on kyseessä, jotta voin kuvitella tämän. Tuossa on minä, minä puhun Pierre Chanden äh, vuorista, jotka ovat Karpaateilla, lähellä Ukrainan rajaa. Meillä on siellä Pierre Chanden äh, luonnonpuisto. Nyt haluaisin tässä välissä Grandes Pascalin äh, Rova Bilbaon ja Ajala Senderin vierailijaryhmän toivottaa tervetulleeksi Fenobus eli yritysten järjestö on täällä vieraana. 15 henkilöä on vieraana ja hienoa, että olette täällä kuuntelemassa juuri tätä matkailukeskustelua. On jetzt Isabel de Monte. Nyt Isabel de Monte. Intanto grazie. Kiitoksia ja hyvää huomenta päivää valtiosihteeri. Kuuntelin mielenkiinnolla puheenvuoroanne. Me olemme jo kuulleet puheenvuoroissa, että matkailu on kasvava ala. Meillä on interryhmä olemassa ja myös erityistyöryhmä. Kaikki ovat kovin motivoituneita. Minä olen kuullut paljon puhetta pk-yrityksistä ja digitalisoinnista. Minä uskon itsekin niihin paljon. Ottaisin esille vain muutaman seikan, jotka minusta edellyttävät vielä tarkempaa käsittelyä. Kun jos ajatellaan Eurooppaa, niin sitä, mistä yhtenäisen matkailukohtana Paitsi jos meillä on pääkaupunkia, niin rinnalle pitää ottaa vähemmän tunnetut alueet, maaseutualueet, vuoristoalueet, koska siellä niitä alueita hylätään yhä enemmän, näitä syrjäalueita, ja mennään kohti kaupunkia. Ja jos ajatellaan eurooppalaista kasvua, käsittäinen pitäisi suosia nimenomaan taloutta noillakin alueilla, koska ajat olivat toisenlaiset ennen, toisenlaiset ennen, mutta ehkä niillä voisi nyt olla myös matkailulla jonkinlainen asema. Ja pitäisi luoda jotain eurooppalaista identiteettiä myös kulttuurisesti, huomioida vähemmistökielet ja perinteet mielestäni. Siinä olisi sellainen tuote, jota me voisimme tarjota myös Euroopasta käsin. Minä uskon, että digitalisointi on tässä tärkeässä asemassa. Siihen pitää tarttua. Ja siitä saadaan ehkä koko vuoden mitassakin työtä. Ja sitten täytyy miettiä myös Euroopan varojen käyttöä jotta voidaan suosia nimenomaan pk-yrityksiä digitalisoinnissakin. Mutta minä uskon, että yhtä lailla pk-yritykset ovat suurissa vaikeuksissa saada Euroopan varoja käyttöönsä. Ehkä tässä on kyse eri alojen yhteenkytköksistä, ja pk-yritykset ovat usein välinputoajia, kun hakevat varoja. Kysyisikin teiltä teidän ajatuksena tästä niin, että voitaisiin yksinkertaista ehkä saatavuutta ja se paremmin, mistä ovat peräisin eri varat. Bruno Kiitos seuraavaksi Bruno Gollnisch. monsieur président, madame Kiitoksia, rouva ministeri. Minä aloittaisin esille pari seikkaa, jotka ovat tulleet esille tässä keskustelussa edellisissä puheenvuoroissa. Nimittäin viisumiin hankalan kysymykseen. Mitä taikkaansa, että viisumin hankinta usein hankalaa, ja se on ehkä myös jarru matkailun kehittämiselle, mutta minä uskon, täällä aikaisemmin joku korostikin tarvetta säilyttää lupamenettely tietyissä tapauksissa tai tiettyjen maiden kansalaisten kohdalla, niin se on perusteltua pelkästään niistä syistä, jotka hän otti esille, terrorismin torjunta, vaan muistakin syistä, ei välttämättä yhtä vakavista syistä, mutta ne ovat tavallisempia, jos ajatellaan maahan, laittoman maahanmuuton merkitystä. Paljon puhutaan näistä onnettomista, jotka pyrkivät tulemaan rannoillemme välimerta yllä, ylittäessä, ne menettävät henkensä. Mutta heitä käytetään paljon myös matkailun alueella. Laittoman maahanmuuton pääosat perustuu siihen, että ihmiset tulevat joitakin tämän alueelle matkailijoina tietyksi ajaksi, ja kun aika menee umpeen, ne eivät lähdekään. Mielestäni se on ongelma, jota on pystyttävä käsittelemään. Kiitos. Claudia Montero. Kiitos. Seuraavaksi Claudia Montero. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e antes que o Sr. Presidente pergunte qual é a região que eu sou proveniente, venho da região autónoma. Kiitos. Mistä minä siis tulen? Minä tulen Madeiralta, joka on äärialue ja siellä hyödyntää paljon matkailua. Haluan kiittää prioriteettien esittelystä, jotka puheenjohtajavaltiolla on kiitos siitä, että tämä tehtiin näin selkeällä tavalla. Minä tulen keskittymään kolmeen kysymykseen, jotka ovat tärkeitä Siis on tärkeää, että katsotaan, mitä erityispiirteitä jokaisella maalla on, mutta minä haluaisin sitä kysymyksen siitä, millä resursseja tullaan ottamaan käyttöön yrityksiä varten ja nuortia yrittäjiä varten, jotka haluavat toimia tällä alueella ja millä tavoin näistä, tästä yritystoiminnasta saataisiin kilpailukykyisempää kansainvälisellä tasolla. Sitten toinen kysymykseni. Voimme nähdä, että tällainen risteilymatkailu lisääntyy. Minä tulen itse saarelta, joka on äärialueella, ja tämä sektori on erittäin tärkeä meidän saarellemme, ennen kaikkea siis risteilymatkailijat. Joten miten te näette tämän kasvun ja miten sitä voitaisiin edistää? Ja sitten kolmas kysymys lopuksi. Täällä on puhuttu myös siitä, että että haluaisin vahvistaa tällaista matkailua, joka olisi kaikkien ulottuvilla. Miten tätä pyritään edistämään? Miten voitaisiin lisätä matkailua sellaisten henkilöiden osalta, joilla on erityisiä tarpeita, että, jotka, joiden liikunta, liikunnalliset mahdollisuudet ovat liikunnallisuudet ovat rajallisia, siis vammaisia, että miten tätä voitaisiin katsoa, miksi eteläisten maiden osalta. Tämähän on talouden kannalta tärkeä Se voisi edistää kasvua tässä maissa kuin esimerkiksi Portugali, Espanja tai Kreikka. Vuoden 2014 tulot matkailusta kasvoivat 12 prosentilla ja ne ovat erittäin merkittävä talouden tekijä ja on tärkeää, että matkailun täytyisi ottaa huomioon kaikki eri toimijat, täytyisi olla tällainen eurooppalainen foorumi pelkästään sillä, sillä tavoin, että olisi jokin ajatushautoma, vaan myöskin paikka, jossa voitaisiin katsoa, mitä ovat parhaat käytänteet. Toivon, että kaikki voidaan viedä hyvän päätöksen puheenjohtajakauden aikana. Ja toivon, että tämä antaa todellisen impulssin eurooppalaisen matkailulle, jotta siitä tulee maailmanlaajuisesti kilpailukykyisempää. Ja, vielen Dank, das waren... Kiitos. Tässä olivat kaikki kysymykset ja nyt odotamme innolla teidän vastauksianne. Toivottavasti kymmenessä minuutissa pystytte vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Näette, että valiokunta on todellakin kiinnostunut matkailusta. On hienoa, että olette täällä ja voitte vastata kysymyksiimme. Uh, Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Yritänpä vastata nyt kaikkiin esitettyihin kysymyksiin. Aivan ensikättelyssä ottaisin esille turvallisuusnäkökohdan, jonka herra van de Kamp muidenkin lailla otti esille. Moni kysymys sivusi turvallisuutta. Minä haluaisin korostaa sitä, että Euroopan unionilla täytyy olla tarjottavanaan turvallista matkailua. Rikollisuuteen liittyviä ilmeitä olisi juurittava mahdollisimman pitkällä myös ulkoisesti ja sisäisesti. Rajavalvonta, laivalvonta, työ, tekevät yhteistyötä, niiden pitäisi keskittyä ongelmiin, jotka liittyvät nimenomaan puutteisiin turvallisuudessa. Joka tapauksessa ennaltaehkäisyä tarvitaan kaikilla aloilla, joilla kullakin on oma roolinsa tässä politiikassa. Tämä koskee myös maahanmuuton toimijoita, sosiaalipolitiikan toimijoita ja niin edelleen. Mitä tulee sitten Pariisin viimeaikaisiin tapahtumiin ja puheenjohtajavaltion toimiin näissä kysymyksissä, niin puheenjohtajavalta pitää tietenkin tätä vakavana uhkana matkailun alalle – Matkailu ole tietenkään mikään uusi alue. Euroopan unionilla on paljon käytössään terrorismin torjuntaa välineitä ja toimia. Mutta ehkä on syytä miettiä vielä, miten näitä voitaisiin täytäntöönpanna vielä aktiivisemmin. Ja kuten totesinkin, tätä täytyy tehdä kahdella tasolla Euroopan unionin sisällä, mutta myös ulkoisissa toimissa kumppaneiden kanssa. Haluaisin myös täydentää sitä neuvoston kokouksessa 12. helmikuuta hyväksyttiin konkreettisia toimia terrorismia torjuttaessa. Haluaisin myös korostaa sitä, että puheenjohtajavaltio tekee kaikkensa, jotta me voisimme huomioida terrorismin torjunta myös kun on kyse asialistoista laajemmin. Täällä esitettiin kysymyksiä myös viisumista ja viisumijärjestelyiden helpottamisesta. Puheenjohtajavaltio aikoo keskittyä kahteen näkökohtaan. Ensinnäkin viisumikoodiin, säännöstöön ja matkustusasiakirjan vaatimuksiin. Viisumisäännöstön tarkoituksena on helpottaa matkailua, matkailuiden liikkumista ja tarjota kuitenkin turvalliset oikeudelliset puitteet ja taata turvallisuus ulkorajoilla. Tarkoituksena helpottaa myös Schengen-alueen toimimista. Joka tapauksessa puheenjohtajan valtio pyrkii saamaan aikaan edistystä mahdollisimman pitkälle. Me pyrimme saamaan myös neuvotteluvaltuudet, aloittaaksemme keskustelut parlamentin kanssa viisumisäännöstöstä. Toiseksi me olemme keskustelleet matkailijaviisumeista. Työryhmän tarkoituksena on päästä eroon oikeudellisesta tyhjästä, joka on nyt olemassa Schengen säännöstössä. Liittyen ennen kaikkea lyhyen oleskelun viisumeihin. Me olemme luomassa nyt uuden tyyppisen viisumin, joka olisi niin kutsuttu matkailijaviisumi. Se voitaisiin myöntää, jos on ajateltu, että matkailija ei yli 90 päivää jossain maassa siis yhdessä jäsenvaltiossa. Mitä tulee tähän säädökseen, niin puheenjohtajavaltio Latvia haluaa viedä asiaa mahdollisimman ripeästi eteenpäin. Ja me työstämme komission tekemää ehdotusta. Täällä kuultiin myös huolia Euroopan unionin yhtenäisestä Eurooppa-brändistä suhteessa alueisiin ja yksittäisiin maihin. Oltiin vähän epäileväisen suhteen, suhteen, mikä olisi edukkainta. Joka tapauksessa matkailuvirrat ovat tärkeitä. Tämä yhteinen eurooppalainen ulottuvuuskin matkailussa on tärkeää. Meidän täytyy osoittaa etäisimmille markkinoille kuitenkin, että me olemme yhtenäinen alueemme kilpaile keskenämme. Emme saa tuuleta varoja kilpailessamme toisiaan vastaan. Meidän täytyy suunnata ponnistelut Euroopan unionin mainostamiseen kokonaisuutena. Tämä pitäisi näkyä myös tarjoamissamme tuotteissa. Matkailijoille pitäisi olla jonkinlainen käsitys siitä, mitä eri alueilta voi löytää näiden innovatiivisten tuotteiden avulla. Minä haluaisin mainita myös ne toimet, jotka on saatettu päätökseen. Euroopan komissio esimerkiksi on ehdottanut, että niillä olisi mainoskampanjoita. Eurooppa, milloin tahansa olet valmis, jo muutama minuutin video, filmi, jossa hyvin yhdistetään kaikki merkittävimmät alueet Euroopan unionista. Se on yksi käytännön esimerkki siitä, miten asioita voitaisiin toteuttaa. Totta kai muitakin keinoja on. On kuitenkin tärkeää puhua yhdellä äänellä, kun houkuttelemme matkailuvirtoja alueellemme. Lisäksi totta kai voidaan vielä työstää sitä, miten nämä matkailuvirrat sitten jakaantuvat eri alueisiin ja maihin, että kielet, ruokaperinteet ja monimuotoisuus tulisivat esille. Mitä sitten voitaisiin tehdä Euroopan unionin toimielimissä näissä kysymyksissä? Komissio on paljon käsitellyt matkustusasioita, on olemassa myös matkailun työryhmä, joka edistää mainontaa kaukaisemmilla markkinoilla. On tehty markkinaselvityksiä kerätty tietoa innovatiivisista välineistä ja kokemuksiakin on vaihdettu. Olemme suunnittelemassa myös eurooppalaista matkailukonferenssia 22. päivä huhtikuuta. Siellä me myös mietimme keinoja edistää Euroopan unionin kilpailukykyä. Me käsittelemme haasteita, joita edessämme on ulkoisen toimijoidenkin vuoksi. Täällä esitettiin myös kysymyksiä, jotka liittyivät muihin näkökohtiin matkailussa. Esimerkiksi Pitäisikö Euroopan unionilla olla oma yhtenäinen matkailupolitiikkaansa. Ehkä meidän pitäisi lähestyä käytännönläheisesti siihen, miten voimavaroja käyttää, miten vahvuuksia hyödyntää. Tässä mainitsisin Itämeren alueen valtioiden yhteistyön. Me olemme nimittäin päätyneet siihen ajatukseen, että on tehokkaampaa tehdä yhteistyötä. niin, että olemme edustettuna eri tapahtumissa yhtenäisenä ryhmänä houkutella eri maista matkailijoita koko alueelle. Tehdä yhteistyötä toimittajien kanssa, matkailun yritysten kanssa. Mitä sitten tulee infrastruktuuriin ja liikenteeseen? Täällä mainittiin muun muassa, muun muassa risteilyala. Niin me tuemme sitä työtä, jonka puheenjohtajavaltio Italia jo käynnisti. Eli siellä on haluttu matkailun eri alojen yhteistyötä edistää. On tärkeää huomioida matkailu myös muissa politiikan kysymyksissä, logistiikassa, liikenteessä, kulttuurikin, mukaan lukien ympäristö, Kaikkien eteen pitäisi tehdä yhteistyötä. Yhtä lailla on tärkeää vahvistaa ja kulttuurin ja luonnonperinnön infrastruktuureja. Näin voidaan ylläpitää matkailijavirrat, säilyttää monimuotoisuutta, ja huomioida myös kaikki ne paineet, joita matkailun myötä tulee. Tässä yhteydessä haluaisin viitata siihen esimerkkiin, jonka herra Kramer otti täällä esille. Pyöräilyreittit nimittäin. On olemassa pyöräilyreitti, joka menee pitkin rautaesirippua kautta monien maitten. Se on suuremmanen hankkeen. Tämän reitin varrella matkailijat voivat harjoittaa ympäristöystävällistä matkailua, kohentaa tervettäänkin. Latviassa tämä hanke menee läpi rannikkoalueen yli 500 kilometrin verran. Matkailijat näkevät erilaisia historiallisia muistomerkkejä, myös vähemmän tunnettuja kohteita. Se on erittäin suositteltava lähestymistapa. Sitä olisi syytä kehittää edelleen. Siellä on mukana alueita, jotka ovat vähän sivumassa pääreiteiltä. Rahoituksestakin esitettiin kysymyksiä. Kysyttiin, miten voitaisiin tukea matkailua Totta kai meidän on mainittava COSME-ohjelma. Rakennerahastojenkin myötä on mahdollista tukea erilaisia hankkeita ja vahvistaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken. Meidän pitäisi ottaa huomioon myös kansallinen ja alueellinen rahoitus, joka sekin on välttämätöntä täydentäen EUn tarjoamaa rahoitusta. Mainitsitte myös lainsäädäntötyön, muun muassa hallintorasitteen keventämisen. Olen aivan samaa mieltä tästä. Puheenjohtajuuskaudella me aiommekin arvioida kaikki vireillä olevat lainsäädäntöhankkeet niin, että ne ovat kilpailukykyisiä, pk-yritysystävällisiä, ne eivät saa luoda lisää hallintorasitetta. Tässä on kyse horisontaalisesta politiikasta. Me aiomme kautta linja käydä läpi tätä kaikessa työryhmässä niissä hankkeissa, jotka nyt ovat vireillä, nimenomaan mainitsemista näkökulmista. Niin, digitaalinen talous on meidän kaudellamme tärkeällä sijalla. On erittäin tärkeää, että kaikki uudet hyväksyttävät säädökset analysoidaan nimenomaan digitaalisesta näkökulmasta. Niiden digitaalisten ansioiden pohjalta. Enköhän tässä nyt olekin vastannut jo useimpiin kysymyksiin. Käytettävissämme oleva aika on tietenkin rajallinen Eli en tuskin pystymään, pystyn käsittelemään ihan kaikkia asioita. Kiitos kuitenkin huomiosta. Olen iloinen, että tänne sain tulla kertomaan heidän näkemyksistänne ja kuulla teiltä teidän ajatuksianne. Ja, vielen dank. Kiitos. Myös meillä oli hienoa, että pystyimme keskustelemaan teidän kanssanne ja esittelitte Latvian puheenjohtajakauden. Matkailu kiinnostaa meitä ja matkailu on tietysti monisyinen teema Toivotamme teille ja Latvian puheenjohtajakaudelle kaikkea hyvää. Ja nythän on ensimmäinen kerta, kun Latvialla on puheenjohtajakausi käynnissä. Olemme iloisia siitä. Kiitos vielä. So, wir kämen dann zum nächsten Tages No niin, nyt voimme siirtyä seuraavan esityslistan kohtaan, kohtaan 17. Toivotan tervetulleeksi EYK, eli Euroopan ympäristökeskuksen pääjohtajan herra Bryningin. So, ich glaube, dann können wir anfangen. Ich... Varmasti voimme nyt aloittaa. Toivotan tervetulleeksi herra Brynintsin. Ja hän kertoo nyt meille pitkämatkan kuljetusten aiheuttamista ympäristöpaineista viimeaikaisten kokemusten perusteella voitaisiin sanoa, että ympäristövaikutukset häviäisivät, jos liikenne vain poistettaisiin esimerkiksi Berliinin, Dresdenin tai Breslaun ja Berliinin väliltä, mutta on hienoa kuulla teiltä näistä ympäristöpaineista. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja kutsusta tulla esittelemään ympäristökeskuksen toimintaa ja tätä, juuri tätä raporttia. Haluaisin aloittaa Toimiko tämä nyt? No niin. Ympäristökeskuksella on pitkä perinne liikenne- ja ympäristöasioiden käsittelyssä. Vuodesta 2000 lähtien olemme antaneet vuotuisen raporttimme ympäristöstä ja liikenteestä. Ja, ja nyt vuoden 2014 raportissa, josta puhun tänään, me keräämme tietoja ja arvioimme liikennealaa siinä mielessä, miten se on saavuttanut ympäristötavoitteita. Ja suurin osa näistä tavoitteista on määritelty vuoden 2011 liikenteen valkeassa kirjassa, valkoisessa kirjassa. Kun katsomme pitkän aikavälin tavoitteita, mitä tulee kasvihuonekaasupäästöihin, niin me tiedämme, että vuoteen 2050 mennessä kasvihuonekaasuja tulisi vähentää 60 prosenttia verrattuna vuoden 1990 tasoon. No mikä on nykytilanne? Kaikista kasvihuonekaasuista, kaasupäästöistä liikenne edustaa 24,3 prosentin osuutta viimeisten tietojen mukaan. Ja kun verrataan liikennealaa muihin aloihin, niin se on epätyypillinen siinä mielessä, että se on ainoa eh, talouden ala, jossa kasvihuonekaasupäästöt ovat kasvaneet vuoden 90 jälkeen. Me olemme noin 20 prosentin kohdalla nyt vuoteen 90 vuoteen 90 tasoon verrattuna, kun taas EU-ssa kokonaisuudessaan nämä päästöt ovat vähentyneet 20 prosenttia. Tälle on kolme pääsyytä, jotka ovat myös tärkeitä tälle valiokunnalle. Nimittäin talouskriisistä lähtien olemme nähneet, että että liikenne on vähentynyt EU:ssa ja sitten toiseksi on poliittisia toimia, esimerkiksi polttoainetehokkuustoimia, ja ne ovat johtaneet vaikutuksiin, jotka kerron myöhemmin, mutta olemme nyt nähneet myös, että ennen kaikkea nuorten parissa kuluttajakäytös on, on muuttunut ympäristön kannalta. Jos nyt siirrymme näihin muihin tavoitteisiin EU-ssa, liikennealalla, jotka liittyvät tähän miinus 60 prosentin tavoitteeseen, niin me näemme, että vuoteen 2050, 2050 mennessä me haluaisimme myös, että kansainvälisen meriliikenteen polttoainepäästöt ö, vähentyisivät 40 prosenttia ja haluaisimme myös, että liikennealalla olisi 10 prosenttia energiaa, uusiutuvista energianlähteistä ja tietysti meillä on tämä henkilöautojen ja pakettiautojen uudet, nämä uudet päästörajat, jotka ovat 95 grammaa ja 147 grammaa hiilidioksidia per kilometri. Kun puhumme liikennealasta, tämä ei ole mikään monoliitti. Liikennealan voi jakaa eri tavoilla. Voidaan katsoa esimerkiksi rahtiliikennettä ja matkustajaliikennettä. Euroopassa noin 42 prosenttia liikennealasta on rahtiliikennettä ja 58 prosenttia matkustajaliikennettä. Jos katsotaan näitä lukuja, niin on huomattavaa, että 25 prosenttia kaikesta liikenteestä syntyy kaupunkialueella ja me tiedämme tutkimus, tutkimuksesta, että juuri kaupunkialueella voitaisiin tätä 25 prosenttia joko lisätä tai vähentää helposti. Yksi tärkeimmistä lainsäädäntöteksteistä, kun katsomme energiaa liikennealalla, on se, että on vähennetty uusien autojen päästö, päästöjä. Muutaman vuoden aikana eurooppalaiset autonvalmistajat ovat jo va- saavuttaneet vuoden 2015 öö, tavoitteen vuonna 2015 tavoite oli 130 grammaa. Ja olemme näin siis oikealla tiellä saavuttaaksemme vuoden 2020 tavoitteen, joka, oli, joka on 95 grammaa hiilidioksidia per kilometri. Yksi tärkein, tärkeimmistä tekijöistä tässä on menestysten siirtäminen laboratoriooloista itse autoihin – pienillä autoilla ero voi olla 20-25 prosenttia ja isoissa autoissa tämä ero voi olla jopa kolmas osa polttoainekulutuksesta. Haluaisimme myös huomauttaa, että on suuri ero tehokkuus, paran, parannuksen ja resurssien säästämisen välillä. Eurooppa on ollut menestyksekäs polttomoottoreiden tehokkuuden parantamisessa, mutta samalla me näemme, että autoja on enemmän, kilometrimäärä on kasvanut ja, ja tämä on, käy rinnakkain talouskasvun kanssa. Ja tämä taas johtaa siihen, että resursseja käytetään enemmän liikennealalla. Ja tämä on hyvä, ö, hyvä esimerkki juuri tästä tehokkuusajattelusta. Toinen ala, jolla olemme onnistuneet, on se, että liikenteen päästöjen suhteen ollaan tiukempia ja tämä on johtanut myös ilmansaasteiden vähentymiseen. Olemme nähneet, että tieliikenteessä päästöt ovat alentuneet. Erityisesti hiukkaspäästöt nämä typin oksidit ja rikin oksidit, mutta myös mutta myös rikin oksidit ja muut haehtuvat orgaaniset yhdisteet. Ainoa poikkeus tässä on ilmailuala, sillä ilmailualalla tarve tai kysyntä on kasvanut huomattavasti, mutta ympäristöpaineet liikennealalla kun katsomme siis ilmansaasteita, ovat vähentyneet ja tämä on ollut rinnakkaishyöty lainsäädännöstä. Kun säännellään liikennealaa, niin on tärkeää erottaa matkustaja- ja rahtiliikenne, sillä niillä on eri vaikutus ilman saasteisiin ja muihin päästöihin. En mene nyt ö, yksityiskohtiin, mutta rikin oksideista rahtiliikenne vastaa 95 prosentista, kun sitten katsomme taas hiilidioksidipäästöjä. Päästöt tulevat suurimmaksi osaksi henkilöautoista, eli tarvitaan, eh, tarvitaan eri sääntely lähestymistapaa näissä kummassakin. Vaikka vähennyksiä on hiukkaspäästöissä ja muista päästöissä saatu aikaiseksi, niin me tiedämme, että silti kolme kymmenestä kaupunkialueella asuvasta ihmisestä Euroopassa joutuu altistumaan hiukkaspäästöille, siis hiukkaspäästöille, jotka ylittävät EUn päivittäisrajat. Ja jos katsomme maailman terveysjärjestön suuntaviiva, suuntaviiva viitearvoja, niin tiedämme, että 90 altistuu pienhiukkasille. Näin siis näemme, että ympäristöalalla on kyllä parantamisen varaa vielä huomattavasti. Yksi tekijöistä, kun katsomme tulevaisuutta, ovat nämä niin sanotut vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävät ajoneuvot, esimerkiksi nestekaasuajoneuvot, ladattavat hybridiautot. Tällä hetkellä nämä edustavat vain 0,5 prosenttia rekisteröidyistä, uusina rekisteröidyistä autoista Euroopassa, mutta kun katsomme esimerkiksi Eurooppaan, siellä 10 prosenttia on, on tällaisia vaihtoehtoisia polttoaineita käyttäviä, käyttäviä autoja. Tämä johtuu myös poliittisista päätöksistä. Politiikalla voi olla siis valtava vaikutus tällaisten uusien markkinoiden vakautumisessa. Tässä näemme, että nestekaasuautojen äh, määrä on, on tippunut Tämä johtuu poliittisesta päätöksestä. Italia ja Ranska ovat 2008-2009 päättäneet muuttaa nestekaasuautojen tukisääntöjä, ja tämän, tämän näkee tässä tänä laskuna tässä kaaviossa. Kun katsotaan pitkän etäisyyden liikennettä, joka vastaa noin 75 prosentista liikennettä, niin katsomme ennen kaikkea myös ilmailualaa. Se edustaa typinoksidipäästöistä 20 prosenttia ja, ja hiukkas 2,5 päästöistä 20 prosenttia. Jos katsomme esimerkiksi kansainvälistä ilmailua, niin nämä päästöt saattavat jopa kolmikertaistua vuoteen 2050 mennessä. Ja kun tätä mietitään yhdessä tämän miinus 60 prosenttia tavoitteen kanssa, niin huomaa sen, sen todella selkeän trendin, että pitää kyllä muuttaa toimintaa. Kun katsomme nykyisiä tavoitteita vuoteen 2050, mennessä, niin 2015-2017 aikavälillä tulee näin uusien, uusien autojen lainsäädäntö. Ja kun katsomme 2020-2030 tavoitteita, esimerkiksi uusiutuvia energianlähteitä, liikenteen kasvihuonekaasuja ja hiilidioksidivapaata logistiikkaa, niin meillä on vielä paljon tehtävää, mutta todellinen kysymys on, miten, mitä käy pitkän aikavälin tavoitteiden kanssa 2050 ja, ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 60 prosentilla liikennealalla. Tämän saavuttamiseksi me tarvitsemme enemmän kuin tehokkuustavoitteita. Kun katsotte, katsotte polttoainetaakkianne, niin äh, tässä olemme onnistuneet hyvin, olemme lisänneet tehokkuutta, mutta kun katsomme uusia teknologioita, ähm, ja tässä näette Teslan, joka on ikoninen sähköauto, sähköautoilun todellinen ikoni. Tämä, tässä on kyse teknologisesta läpimurrosta, mutta jos me kaikki ajaisimme Teslalla samalla tavalla, äh, samaan aikaan, niin, niin Rydellä luo täällä Brysselissä näyttäisi tältä 16 tuntia päivässä. Ja meillä olisi silloin muita resurssiongelmia, sillä nämä akut tarvitsevat, vaativat resursseja, joita meillä ei ole Euroopassa. Eli on, meidän tarv, me tarvitsemme tällaisen eri näkökohdan, kun ajattelemme pitkän aikavälin tavoitteita, kun ajattelemme liikennettä, niin meidän pitää ajatella sitä järjestelmää, missä on tarpeita, kysyntää, mikä on, mitkä ovat ö, sosiaaliset tarpeet, mitä kaupunkisuunnittelussa tehdään. Ja tietysti meidän pitää myös miettiä, minkälaisia autoja kaupungeissa tai muissa ympäristöissä tarvitaan, miten, miten autoa käytetään, mihin aikaan päivästä, mihin hintaan. Ja tietysti loppujen lopuksi me haluaisimme auton, joka on täysin päästötön Teknologia on siis tärkeää, mutta jos halutaan vähentää hiilipäästöjä liikennealalla, niin ei voida keskittyä pelkästään tehokkuuteen tai uuteen teknologiaan, vaan me tarvitsemme paljon kattavamman, kokonaisvaltaisemman lähestymistavan. Vielä kaksi diaa. Tässä näette hankkeen, jonka toteutimme liikenteen liikenteen sopeutumisesta ilmastonmuutokseen. Haluaisin vain sanoa, että liikenne on sekä talouden että hyvinvoinnin kannalta valtavan tärkeä. Tämä on monimutkainen järjestelmä, joka vaatii valtavaa infrastruktuuria, valtavasti varoja ja teknologiaa, mutta järjestelmä on hyvin herkkä ilmastonmuutokselle, kun ajattelemme siis pitkän aikavälin näkökohtia liikenteessä niin silloin meidän mielestämme erityisesti joissakin Euroopan osissa, joissa ilmastonmuutoksella ajatellaan olevaan valtavia vaikutuksia liikennejärjestelmään, pitää ottaa tämä myös huomioon. Ja, ja nyt haluaisin vielä mainostaa tähän lopuksi ensi viikolla me julkaistamme raportin, jos, jossa jonka, järjest, jonka julkaisu joka viides vuosi Euroopan ympäristöstä. Ja me pidämme täällä myös Euroopan parlamentissa työpajan, jossa ovat isäntinä muun muassa MEPit, eh, Benedek Javor, Jose Inacio Faria ja Jo Lainen. Tämä on siis meidän eh, tapahtumamme, jossa esittelemme tämän viisivuotisen ympäristöraportin. Tervetuloa osallistumaan tähän tilaisuuteen. Hyvä puheenjohtaja, tässä kaikki minulta ja kiitos tästä tilaisuudesta. Kiitos herra Brynins tästä, tästä esityksestä. Täällä on myös näitä raportteja jaossa, jotta voitte ne lukea. On hienoa, että korostitte vielä, miten tärkeää liikenne on. Jos liikkuvuuden konseptia ei muuteta, niin silloin ilmastonmuutosta ei voida torjua, mutta sitä on torjuttava. Ja kuten sanoitte, jos autoille, autoille korvataan pelkästään sähköautoille, niin ei sekään ratkaise ongelmaa. Eli tässä on kyse teknologisesta muutoksesta, mutta myös yksittäisten ihmisten käytöksestä. Me olemme vakuuttuneita siitä, että voimme edistää liikkuvuutta ja samalla suojella ilmastoa. Nyt avaan keskustelun. Herra Vin van de Kamp, ensiksi yllätän. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitos myös teille, herra Browning, kovasti hyvin valaisevasta alustuksesta liittyen näihin tutkimustuloksiin. Minä kyllä toki olin tietoinen, että liikenteen alalla on aika lailla työsarkaa, mutta en ollut kyllä tajunnut, että se on näin iso työsarkaa. Mutta toisin kuin puheenjohtajana, minä näen kyllä enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Oikeastaan minun mielestäni näin pitäisikin asia nähdä. Minä kyllä pyöräilee, mutta hyvin vähän, ehkä usein vain matkailutarkoituksessa. Ehkä siksi on aika monen saastuttaja. Valkoisessa kirjassa keskityttiin paljon kaupunkiliikenteeseen. On, olisi, olisi tärkeää, että kaupunkiliikennettä muutettaisiin kokonaisvaltaisesti. Siellä on esitetty monenlaisia muutoksia. Kansainvälinen Tieliikennejärjestökin on tehnyt ehdotuksia. Kun katsotaan, kuinka paljon ihmisiä elää saastuneissa kaupungeissa ja katsoo YK-lukuja, niin näemme, miten kammottavaa kehityskulku on ollut. En ihan oikein ole ymmärtänyt, kuka tässä on suurin syyllinen. Tiedän, että autot ovat yhtenä osana tässä, ette maininnut juurikaan raideliikenteestä mitään. Rekoista oli maininta jonkin verran. Entäpä sisäliikenne ja ilmailu? Me tiedämme, että mitä tulee sisävesiliikenteeseen, niin siellä on ollut pitkän käytössä vanhoja moottoreita. Mutta olisin kyllä kiinnostunut tietämään, kuka on kaikkein suurin syyllinen tässä saastuttamisessa. Sitten vielä yksi henkilökohtaisempi näkökohta. Pariisin kaupunginvaltuusto on kieltänyt kaikki ajoneuvot, jotka ovat yli 20-vuotiaita. Monet historiallisten autojen keräilijät ovat vähän olleet harmissaan. He ovat joutuneet ikään kuin tilastojen uhreiksi. Eiväthän ne autot ole kaikkein saastuttavimpia. Voitte kertoa vähän näistä historiallisista autoista, kaupunkinsa. Ehkä se nyt on vähäisempi seikka, mutta ne, jotka ovat tähän törmänneet, ovat pitäneet sitä harmittavana. Voi olla, että moni asia menee EMI-valiokunnan kautta, mutta kyllä me olemme monissa asioissa paljon lähempänä näitä. Kiitos. Tietysti käsittelemme myös kaupunkiliikennettä, mutta tänään käsittelemme tässä raportissa pitkän etäisyyden liikennettä. Ismail Ertuk. Kiitos myös SED-ryhmän nimissä tästä esityksestä. Todellakin vaikuttavia lukuja nämä olivat. Ne eivät ole meille sinänsä uutuuksia, mutta hienoa, että näin selkeästi vielä ne esittelitte. Herra Bröning, aivan oikein äh, puhuitte Teslasta. Minulla on ollut onni pystyä koeajamaan tällainen Tesla. Se on todella mielenkiintoinen äh, auto, mutta haluaisin vielä toisesta seikoista puhua. Ja puhuitte pitkän aikavälin tavoitteista, jotka tarvitsemme liikenteen alalla. Juuri, juuri tämä, tä, tätä me kaipaamme EU:ssa ja jäsenvaltiot ovat niitä jotka ovat osa ongelmaa eivätkä osa ratkaisua. Yksi esimerkki, jonka haluan mainita, on, on se, että puhuitte nolla, sitä, että 0,5 prosenttia uusista rekisteröistä autoista käyttää vaihtoehtoisia polttoaineita. Viime, olin esittelijä viime kaudella juuri tässä aiheessa ja oli todella vaikeaa tuo komission alkuperäinen ehdotus, joka mielestäni oli hieno, jossa oli laadullisia tavoitteita, sitä oli vaikea saada, siitä oli vaikea saada sovinto aikaiseksi jäsenvaltioiden kanssa. Jäsenvaltiot pitävät tätä ö, tällaisena pahloisen pelinä. Ja loppujen lopuksi sovimme, että vapaaehtoiselta pohjalta jäsenvaltiot tiety, tiettynä aikavälinä ja pitäisi ottaa tavoitteita käyttöön. Mainitsitte ilmailun pienheukkaspäästöt ja typin oksidipäästöt, joista kärsivät sekä ympäristö että ihmiset. Ja tämä johtaakin pyyntööni Nimittäin EU:ssa meiltä puuttuu, no miltä, miten tämä pitäisi, mitä, mitä mm, käsitettä pitäisi käyttää, meiltä puuttuu tavallaan tämmöinen suuri suunnitelma. Me emme käsittele tätä kokonaiskuvana. Meidän pitää käsitellä kaikkia liikennemuotoja ja meillä pitää olla suuri kokonaiskuva päästöistä ja kustannuksista sitten puhuimme sitten kilometrikohtaisista päästöistä vai mistä tahansa. Tämä kokonaiskuva meiltä puuttuu. Puhun tästä esimerkistä aina uudelleen. Mikä tahansa sidosryhmä onkin kyseessä, niin jokainen sanoo, että, että mikä liikennemuoto on en, on epäsuotuisemmassa asemassa verrattuna muihin liikennemuotoihin meidän kun, puhu, me, me, kun me kehitämme lainsäädäntöä, niin me tarvitsemme kokonaiskuvan siitä, mikä on tilanne EU:ssa ja tästä voimme sitten johtaa oikeaa lainsäädäntöä. Viime, viime kauden valkoisessa kirjassa juuri näin tehtiinkin ja suurin osa tästä on hyvin ö, hienoa työtä viime kaudella annamme selkeän vastauksen siihen, mitkä liikennemuodot ansaitsevat erityisesti rahoitusta. Puhumme silloin rautatieliikenteestä ja vaatoihoitusta polttoaineesta ja sisävesiliikenteestä. Sanotaan tämän nyt varovasti, viime vuosina oli aina syytä huoleen, sillä lainsäädäntö ei mennyt aina oikeaan suuntaan kokonaiskuvan kannalta. Eli me tarvitsemme tämmöisen kokonaisvaltaisen lähestymistavan, johon kuuluvat kaikki eri liikennemuodot. Tietysti me tarvitsemme myös tehokkuuden lisäämistä, me tarvitsemme yrityksiä, jotka tällä alalla vähentävät päästöjä. Me tarvitsemme myös uutta, uutta teknologiaa, sähköautoja ja ö, kaasua polttoaineena, mutta me tarvitsemme myös esimerkiksi autojen yhteiskäyttöä ja näin käytön vähentämistä jäsenvaltiossa ei ole kiinnitetty e- tarpeeksi huomiota kaupunkisuunnitteluun, sillä ei ole järkevää katsoa kokonaiskuvaa, jos sitten jäsenvaltioissa, kuntatasolla, kaupunkisuunnittelu ei ole tätä huomioon. Eli EUn tasolla meidän pitää ottaa huomioon myös kuntataso ja selittää, miten tärkeää kaupunkisuunnittelu on. Ja sitten viimeiseksi puhuitte liikenteestä, miten se riippuu päivän ajasta. Se on tärkeä seikka. Vim van de Kamp puhui tästä kaupunkiliikkuvuudesta. Tämä, ää, äh, tätä ei voida toteuttaa ilman, että kaupung- kaupungissa aiheutuvia päästöjä vähennetään. Näin meidän pitää ottaa juuri tämä kuntotaso huomioon ja meidän pitäisi miettiä myös sellaista hinnoittelua, joka juuri tällä alalla voisi auttaa, mutta muuten todellakin mainitsemani luvut ovat vaikuttavia ja nyt jää vain se mahdollisuus, että aloitamme uuden aikakauden liikkuvuuden suhteen. Kiitos seuraavaksi Kesina Maisna. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös tästä raportista. Minä olisin pari täydennystä siihen, mitä nyt on sanottu. Pyrin välttämään toistamista. Totta kai on tärkeää, että pystymme vastaamaan liikenteen lisääntymiseen. Tiedämme, että liikenne tulee lisääntymään myös tulevaisuudessa, mutta pitäisi kuitenkin pyrkiä vähentämään päästöjä kaikilla alueilla. Siksi on tärkeää, että katsomme myös, mitä, mitä voidaan parannuksia saada yksittäisten liikennemuotojen osalta. Tiedän, että kaikki ovat olla kuulla ja täällä tieliikenne tulee kasvamaan yksi siitä syystäkin, että kaikkea ei voida siirtää kiskoille tai vesiväylille. Ja siksi meidän pitää päästä ekologisten vaihtoehtojen puolesta, kuten pitemmät ö, rekat. Sanon tämän tietoisesti, koska tätä kautta voidaan säästää energiaa, säästää päästöjä. Tämän ovat osoittaneet kaikki kokeet. Sitten tietysti on niin, että täytyy pyrkiä yleisesti kehittämään älykkäitä liikennejärjestelmiä, ei pelkästään kaupungeissa ole niin, että on valtaisia ruuhkia, vaan myös moottoriteillä, Äh, mitä tulee Pohjois-Saksasta, A2-moottoritie on hyvä esimerkki tästä. Siellä on tämä älykäs liikenteen ohjaus, jos noudattaa suurin piirtein tällaisia äh, nopeuksia, joita siellä neuvotaan käyttämään, voi välttää ruuhkia. Sitten Ismail, Ismail Ertug puhui siitä, minä olen ollut varjoesittelijä meidän ryhmän osaltamme, kun oli kysymys tästä Green Power Packageista. Meidän pitää huolehtia siitä, että se pannaan pikaisesti toimeen. Valitettavasti vain tavoitteet, jotka sovittiin jäsenvaltioiden kanssa, olivat liian vähäisessä määrin kunnianhimoisia. Miksi energiakysymykset ja, ja e, infrastruktuurikysymykset. Te puhuitte siitä e-liikkuvuudesta, sen lähtöosa on aika pieni tällä hetkellä. Se liittyy tähän e, infrastruktuurikysymyksiin ja Green Power Packagein, mutta toisaalta kysymys kuuluu, mistä sähkö saadaan. Minä äskettäin näin myönteisen esimerkin, siksi minä puhun, puhun aina mielelläni myönteistä esimerkkeistä, näin myönteisen esimerkin äh, Hannoverin äh, kaupungissa suuren alueen, jossa tarjotaan tällaista sähköliikkuvuutta kaikille sen käyttäjille, siis joka tietää tämän, käyttää sitä, jotkut tulevat lähialueelta käyttämään sitä, ja sähköä, jota siellä tarjotaan, on aurinkoenergiaa. Siellä on siis aurinkopaneeleita katolla ja myöskin eri rakennusten alueilla, joiden kautta tuodaan, äh, tuotetaan enemmän energiaa kuin käytetään. Tämä on esimerkki, jota voitaisiin hyödyntää muuallakin. Tämä on mahdollista muissakin kaupungeissa. Kyllä näitä aurinkopaneeleita voidaan muuallekin laittaa ja hyödyntää tätä energiaa sähköisen liikkuvuuden lisäämiseksi. Mitä tulee kaupunkiliikenteeseen? On puhuttu jo paljon siitä. Me tarvitsemme lisää lähiliikennettä. Ja siinäkin kysymys kuuluu, että varmastikin tulevaisuudessa johtajatkin käyttävät tällaisia sähköpolkupyöriä. Olen nähnyt ja paljon täällä Brysselissä, niitä on jopa jo Meksiko Cityssä käytössä paljon. Tämä on hyvä vaihtoehto. Täytyy vain kaupunkisuunnittelussa pohtia sitä, missä sitä voidaan tarjoilla, niin että ihmiset voivat myöskin käyttää sitä, ihmiset, jotka työskentelevät kaupungissa samoin kuin matkailijat. Ja sitten vielä lopuksi esimerkiksi äh, lentoliikenteestä, joka myös on suuri äh, päästöjen aiheuttaja – jos, me nyt, jos meillä olisi yhtenäinen eurooppalainen ilmatila, meillä olisi paljon vaikutuksia siihen, miten voitaisiin vaikuttaa asiaan, mutta kun on paljon mutkekkaita reittejä, joita lentää, siitä syntyy enemmän päästöjä. Ja täytyisi työskennellä myös sen parissa, että voidaan myös liikkua sähköisesti kiitoradoilla, lentoasemilla, täyttää tähän myöskin aurinkoenergiaa ja voitaisiin sitten myöskin katsoa sitä, mitä voitaisiin vähentää päästöjä melun muodossa. Ja Kyllön on Kiitos seuraavaksi Merja Kyllönen ja haluaisin pyytää hiljaisuutta. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Suurin muutos, mitä me koko Euroopassa tarvitaan, tapahtuu ensin ihmisten korvien välissä, eli meidän päissämme. Ja se yleensä tahtoo olla se kaikkein vaikein muutos me tarvitsemme rajatonta yhteistyötä kaikkien toimialojen välillä. Mä rohkenen väittää, että Euroopassa ei tehdä tarpeeksi laajalaista yhteistyötä, ei edes täällä parlamentissa energiatoimijoiden, ympäristötoimijoiden ja liikennetoimijoiden kesken. Me teemme asioita tietämättä toisistamme ja se on iso resurssien haaskaus tänä päivänä. Eritoten me tarvitsisimme hyvinkin mittavia pilottihankkeita eri puolille Eurooppaa liittyen liikenteen uusiin innovaatioihin, vaihtoehtoisiin polttoaineisiin, ajoneuvoteknologiaan, vanhojen laitteiden, vanhan kaluston, vanhan liikenne- välineistön eli ajoneuvojen retrofittingiin. Me tarvitsisimme pelisääntöjä, joissa mahdollistetaan vanhan olemassa olevan kaluston uudistamista nykyisiin vaatimuksiin. Ja tässä me voimme tehdä paljon tukia fiksusti suuntaamalla. Eli meillä on olemassa olevaa rahaa, jota valitettavasti ei tällä hetkellä kohdenneta kovin fiksusti huomioiden se, että miten vanhempaa kalustoa voidaan uudistaa. Se on myös fiksua ympäristöpolitiikkaa, että kaikkea vanhaa ei vaan hajoteta, vaan sitä pystytään myös uudistamaan. Ilmatila on meidän iso murhe, yhteinen murhe, ja siinäkin tarvittaisiin muutosta korvien välissä, jottei käy niin, että, että lentoliikenne tulee tulevina vuosina kärsimään siitä, että me emme pääse yhteisiin ratkaisuihin. Me tarvitaan yhteistä koordinaatiota, me tarvitaan yhteisiä ratkaisuja myös erittäin vaikealla aihealueella, eli liikenteen hinnoittelussa. Raha on lopulta se, mikä ihmisiä kuitenkin yleensä nopeiten liikuttaa, ja liikenteen lisääntyminen, liikenteen päästöt on koko maailman mittakaavassa iso kysymys. Sen takia liikenteen verotus, maksupolitiikka ja fiksu, fiksuun älykkäiseen toimintaan kannustaminen ovat toimia, joita meidän Euroopan sisällä kannattaa yhdessä pohtia. Itse näen, että näistä ratkaisuista, jos Eurooppa uskaltaa olla etunenässä, kärjessä tekemässä ratkaisuja – liikenteen päästöjen vähentymiseen ja sen huomioimiseen, että, että miten ja minkälaisin toimin me voimme vaikuttaa kansalaisten liikkumiseen, niin niistä voisimme rakentaa myös eurooppalaisen vientituotteen. Samat ongelmat on Yhdysvalloissa, samat ongelmat on Kiinassa, kaikissa kasvavissa kansantalouksissa. Ja se, mitä Eurooppa uskaltaa tehdä etunenässä, voidaan myydä, myydä myös maailmalle, mutta se vaatii meiltä ison muutoksen siellä korvien välissä, eli pääkopissamme, ja sitä meidän täytyy täällä valiokunnassa vahvasti työstää. Kiitos. Danke sehr. Jetzt Karima Deli. Kiitos. Seuraavaksi Karima Deli. Merci, monsieur directeur, pour votre... Kiitoksia, herra Browning, alustuksesta ja siitä, että saimme tämän raportin pitkän matkan kuljetuksista. Ensimmäinen osio tuo esille indikaattoreita siitä, miten edistystä on saavutettu kohti ympäristötavoitteita Euroopassa. Minä haluaisin tietää, miten tämä sitten vaikuttaa pitkän matkan kuljetuksiin kaiken kaikkiaan. Täällä oli puhetta ilmailusta ja haluaisin tietää, mikä on ilmailun vaikutus ilmastoon, ei pelkästään näitä hiilidioksipäästöjä, vaan mikä on kasvuhuonekaasupäästövaikutukset. Ja sitten melun vähentäminen pitkän matkan kuljetuksissa, se ei ole mikään vähäinen seikka sekään. Kaikki ovat esittäneet kaupunkiliikenteen minä olen esittelijänä mietinnössä. halusin tietää teiltä, mitkä ovat ne varsinaiset toimenpiteet, joita nyt tarvitaan, jotta voitaisiin kohentaa ympäristöä kaupunkialueella. Me tiedämme, mikä vaikutus sillä on kansanterveyteen, kun saastehuiput ovat tasoilla, joilla ei ole koskaan oltu ajatellen dieselpäästöjä ja niin edelleen. Haluaisin tietää, miten teidän mielestänne voitaisiin toimia siten, että Eurooppa suunnittelisi kaupunkiliikennettä sitovasti ja järkevästi. Tässä otetaan esillä aina toissijaisuus ja niin päin pois. Mitä mieltä olette innovaatioista, kun on kaupunkia, jotka väittävät, että meillä on autoton sunnuntai? Onko sillä mitään vaikutusta? Yksi päivä ilman autoja. Entäpä sitten, miten hallita liikkuvuutta? Miten hallita niin kutsuttua vihreää logistiikkaa? Siellä on valtavasti tarjolla uusia työpaikkojakin. Kollega on oikeassa, se liittyy käyttäytymiseen ajatustapoihin, mutta on se kyse myös politiikasta. Teollisuuspolitiikka on keskittynyt autoon jo vuosisadan verran. Nyt ei ole enää kyse siitä tällä vuosituhannella, ainakaan samalla tavalla on joukkoliikenteestä, raitioliikenteestä ja niin edelleen. Eli pitäisi nyt kokonaan miettiä uudelleen työstämistapaa. Vielä kysyisin teiltä lopuksi Junckerin suunnitelmasta ja vaikutuksesta ympäristöön. Siellä on valtavia ongelmia, minun mielestäni ainakin. En tiedä, oletteko eritelleet eri hankkeita. Mutta mitä mieltä olette ympäristönäkökulmasta Junckerin suunnitelmasta. Kiitos seuraavaksi Peter Lundgren. Kiitos puheenjohtaja. Nyt kun me puhumme ympäristövaikutuksista, joita pitkällä kuljetuksella on, minusta on hiukan outoa, että ei jos puhuttaisiin tällaisista ympäristöautoista, niin kuin meillä kotona Ruotsissa tehdään, tällaiset pitkät rekka joissa kuljetaan enemmän rahtia kuin käytetään näissä minun mielestäni pienissä rekoissa, joita käytetään Euroopassa. Minä olen itse ollut ulkomaan kuljettaja ja Ruotsissa käytetään 21 tonnia tavaraa ja viedään se Etelä-Ranskaan. Tämä ei ole kovinkaan järkevä järjestelmä. Ei pitäisi olla enemmän tavaraa, kun kuljetaan näin pitkiä matkoja. meillä olimme Ruotsia pitempään käyttäneet rekkoja, joista, joista täällä käytetään nimittäin megarakat. Joten ympäristöllisesti siis katsottuna on järkevin, tämä on järkevin päätös, että rastataan niin paljon mahdollista tavaraa kuin mahdollista on lastata yhteen rekkaan. Tietenkään kaikilla mailla ei ole sellaista infrastruktuuria kuin meillä kotona Ruotsissa on. Siellä me olemme rakentaneet tieverkostoa, voidaksemme selviytyä näistä autoista. Ja totta kai, että Saksassa on paljon pieniä kyliä ja niiden lävitse voidaan kulkea tällaisilla ajoneuvoilla – mutta sillä taas on hyvä moottoritieverkosto, joten moottoritieverkostolla voidaan käyttää hyvinkin autoja, joissa lasti voisi olla 70 tonnia, joiden pituus on 30 metriä. Jolloin voitaisiin kulkea Pohjois-Saksasta Etelä-Saksaan. Luonnollisestikin äh, tässä täytyy sitten tehdä äh, näitä terminaaleja, jotka erilaisia, jotka voisivat ottaa vastaan tätä suuria autoja, mutta nimenomaan pitkän pitkillä kuljetuksilla pisteistä A pisteeseen B, siellä minusta on järkevintä ympäristöllisesti katsottuna se, että on suurempia, raskaampia rekkautoja, jotka voivat kuljettaa enemmän tavaraa. Tämä johtaisi myöskin siihen, että tätä kautta syntyisi vähemmän äh, kulkuneuvoja joten, joten äh, hyödynnettäisiin äh, paremmin myöskin sitä, miten voidaan käyttää näitä yksikköjä. Tätä kautta jos, miksi ei voitaisiin todellakin lisätä enemmän äh, rastien, rahtien suuruutta, voitaisiin vähentää ympäristövaikutuksia. Ja jetzt habe ich mich nochmal auf die Liste gesetzt. Minäkin haluaisin käyttää nyt puheenvuoron ja sitten puheluettelo onkin käyty loppuun asti ja sitten voitte vastata. Ensiksi tavoitteista. Äh, puhuitte vuoteen 20 äh, vuoteen 2050 prosent, vuoteen mennessä 50 prosentista ja 60, ähm, mutta ensimmäistä tavoitetta ei, jos sitä ei tavoiteta, niin sitten ei toista tai kolmattakaan. Eli me tarvitsemme myös lyhyen aikavälin tavoitteita. Valkoisessa kirjassa me sovimme, että vuoden 2030 ja 2050 tavoitteiden suhteen me haluamme, että EUn tavoitteet – vuoteen 2020 mennessä ovat 20 prosenttia vuoden, vuoden 90 tasoon verrattuna. Voitaisinko tätä metodia käyttää myös muualla? Ja miten laivaliikenteessä tämä tapahtuisi? Meillähän on, on nämä 0,1 prosentin tavoitteet. Miten tämä siis laivaliikenteessä voitaisiin tavoit- saavuttaa tämä tavoite? Ja sitten puhuitte myös kaupunkiliikenteestä. Me tiedämme, teidän tutkimustenne perusteella, että kaupunkiliikenteessä 70, kaupunkiliikenne vastaa 70 prosentista päästöistä. 90 prosenttia kaikista automatkoista on ovat lyhyempiä kuin kuusi kilometriä. Miten siis kaupunkiliikenteestä tämä, tämä voitaisiin toteuttaa, sillä siellä se olisi helpointa, mutta Junckerin suunnitelmassa, jos, jos siis pelkästään bisnes on keskeistä, niin silloin kaikki raha menee tieliikenteeseen. Junckerin suunnitelmassa voitaisiinko myös tukea rautio, raitiovaunuliikennettä, rautatieliikennettä esimerkiksi jos ei, niin miksi ei? Muuten tässä EU-tavoitteita ei saavuteta. Ja sitten rekkaliikenne. Me mietimme henkilöautoja paljon ja, ja näytitte, mitä politiikka on saavuttanut näillä tavoitteilla. Mehän olemme nähneet, että autoteollisuus valitti aluksi paljon ja nyt tavoitteet on saavutettu jo kaksi vuotta etukäteen tavoitteita jopa silloin heikennettiin neuvotteluaikana. Tämä on siis menestystarina. Miksi tätä ei voida soveltaa rekkoihin? Rekoilla on tietysti myös haittoja, mutta miksi rekkaliikenteelle ei ole päästöjen vähennystavoitteita? Miksi ei? Lukunne ovat vaikuttavia, mutta politiikka vaikenee ja komissio vaikenee tässä asiassa. Olisiko teillä selitys tähän, vaikka me auttaa teitä. Olemme siihen valmiita. Valkoinen kirjahan on olemassa ja haluaisin, voisimme ehkä rekkaliikenteestä siihen ottaa mukaan huomioon. Jos rekkaliikenteessä päästöjä ei vähennetä, niin silloin emme tavoitteita saavuta, sillä rekkaliikenne on suurta. Ja sitten ilmailuliikenne. No, tämä tietysti on vaarallinen ala, sillä päästöt ovat vaarallisia, mutta lentoliikenne saa 30 miljardia euroa tukia vuodessa. Lentoliikenne on siis kilpailussa, kilpailussa edullisempi, mutta tämä johtuu juuri näistä tukiaisista. Tähänkin haluaisin va- vastauksen. Ja sitten biopolttoaineet, vaihtoehtoiset polttoaineet ja sähköautot – Tämä on teidän kantanne, mutta minulla, oli vielä, minulla olisi vielä kysymys. Jos sähköautot siis ajavat, ne eivät kuluta mitään, mutta jos katsotaan koko tuotantoa, tuotannosta käytön kautta, sitten poist, käytöstä poistoon, niin silloin elinkaaren päästöjen mukaan ne ovat huonompia jopa kuin normaalit autot. Jos voitaisiin normaalien autojen päästöjä vähentää vielä 20 prosenttia, niin se olisi parempi. Miten näette tämän siis tämän sähköautojen elinkaarekysymyksen? Tässä siis kaikki kysymykset ja nyt odotamme innolla teidän vastauksianne. Thank you for the... Kiitoksia 96 kysymyksestä. Minä ylitän vähän karsia tätä, etten vastaa ihan jokaisen ikiseen kysymykseen, vaan ryhmittelen niitä. Jos sitä menee ohi, niin varmasti muistutatte minua kyllä niistä sitten. Ensimmäinen rytäskysymykseen kysymykseen liittyen kaupunkiympäristöön ja ihan hyvästä syystä tulivat nämä kysymykset. No, sanoisinko näin, vähän vastaten myös Ranskan kysymykseen. Mitä toimenpiteitä tarvittaisiin kaupunkiympäristöissä? Jos ajattelen kaupunkijärjestelmiä, kun ovat aika mutkikkaita, niin mitä ABC tai 1, 2, 3 ratkaisua ei ole, niin kuin konsultit tarjoavat ongelmia ratkaistaessa. Ne ovat usein tilanne sitoisia ja jos ajatellaan Brykken tilanne on toisenlainen kuin Uumajan asema. Ensinnäkin ero on infrastruktuurista, kaupunkidynamiikasta ja miten se on kehittynyt ajan saatossa. Eli tilannetietoisuus on tässä tärkeää. Toiseksi, kun ajatellaan erinäisiä kaupunkeja Euroopassa, jotka pärjäävät hyvin siirryttäessä kestävämpään liikenteeseen. Ja minulla oli iloa asua kaksi vuotta, on ollut kaksi vuotta Kööpenhaminassa 80 prosenttia liikenteestä on joko pyörällä tapahtuva 42 prosenttia ja 40 prosenttia julkisilla välineillä tai sitten kävellen. Ei ole kyse pelkästään puuttumista johonkin yhteen asiaan, vaan kyse on järjestelmästä että on pyöräilykaistoja esimerkiksi. Kööpenhaminassa mietitään ensin pyöräkaistat. Kyse on yrityksistä ja järjestöistä. Ja usein on tavallista, että johtaja tai kuka tahansa tulee pyörällään, saa mennä suihkuun ja saa kunnon pysäköintipaikat. Se on yhteen kytketty järjestelmä myös yhteydessä joukkoliikenteeseen – Kaupungissa on autoja toki, mutta toisin. Se on kokonaisjärjestelmää, jos ajattelee joukkoliikenteen merkitystä. Niin siellä on paljon esimerkkejä löydettävissä Euroopasta, missä on vähän samantyyppisiä investointeja joukkoliikenteeseen, mutta eri tuloksin. Kyse on järjestelmien suunnittelemisesta mahdollisimman hyvin, niin että on tarjolla riittävän tiheästi, laadukasta, turvallista jotta ihmiset menisivät tällaisen järjestelmän piiriin. Ja puhun kokemuksesta, niin Kööpenhamina on tässäkin hyvä esimerkki. Jos katsoo esimerkiksi suuremmoista junasema täällä parlamentissa ja haluaa lentokentällä mennä, niin kyllä tiedätte, mitä tässä ajan takaa. Voitte varmasti tämän ihan itsekin tajuta. No ensi vuonna niin juu tiedän, joo. Eli kaupunkiympäristö on mutkikas järjestelmä. Toiseksi me tiedämme, että dieselautojen vaikutus on tosiasia. Kaupunkiväristössä dieselautojen osuus on suuri. Eli tässä täytyy miettiä myös, kuka edistää dieselautojen käyttöä yksityisessä käytössä tietyissä maissa. Liittyykö se verohelpotuksiin, ajatellen polttoainetta ja ajoneuvoa. Se liittyy ympäristötukiin, jotka voivat olla haitallisia tai eivät ole, mutta se liittyy tapoihin myös. Omasta kokemuksesta puhuen tässä maassa, niin dieselauto on lähes vakio tavaraa, kun hankitaan auto tässä maassa. Eli no, monimutkaista siis. Sitten seuraavaan rytäkseen kysymyksiä. Nimittäin hinnoittelumekanismit, jotka ovat käytössä ylipäätään liikenne- ja liikkuvuusjärjestelmissä, voivat merkittävästi vaikuttaa tulokseen. Tietämme Lontoon esimerkki, joka on historiallinen hinnoittelu, on siitä hyvä esimerkki, kun leikataan aika vähäisesti autojen määrään, niin se vaikuttaa liikenteen sujuutuuteen merkittävästi. Mutta jos käyttää hinnoittelua vähän järkevämmin, niin sillä voi olla merkittäviä vaikutuksia myös kysyntäpuoleen liikenteessä ja liikkuvuudessa. Myös miten se jakautuu päivän mittaan, milloin ihmiset käyttävät eri liikennemuotoja. Jos tämäkin tehtäisiin eri tavoin, eri yhteyksissä, niin se käy aika mutkikkaaksi. Voi olla että rajat ylittävällä työllä ja koordinaatiolla on oma asemansa myös tässä. No niin, tässä pääsenkin rajat ylittäviin kysymyksiin, joita moni otti esille. Yksi hyvä esimerkki, kun mainitsin Kööpenhaaminan hyvän esimerkkinä, mutta se on vain 900 kilometrin päässä täältä. Jos minä haluan mennä, niin joudun tämän pyjaman mukaan. Aika merkillistä. Ja kyllä minä tiedän, että ovat nyt rakentamassa tunnelia, että se joskus helpottaa liikkumista, mutta se, että meillä olisi rajat infrastruktuureja, joiden myötä ihmiset voivat tehdä erilaisia valintoja, ei pakoteta mihinkään, vaan annetaan mahdollisuuksia valintoihin, niin varmasti siinä Euroopan tasollakin tarvitaan selvää osviittaa. Tarvitaanko jotain suursuunnitelmaa Euroopasta koskeva joukkoliikennettä tai liikennettä en usko. Kyllä se koskee myös infrastruktuuria, puuttuvia yhteyksiä tai yhteyksiä, jotka eivät helpota liikkumista ja lisää tehoa. Viittaisin myös parin puheenvuoron, jotka keskittyvät siihen, emmekö voi tehdä tehokkaammin jotain. Isot rekat, megarekat tai sitten lentoreitit, jotka voisivat olla tehokkaampia – No ei pelkästään tässä raportissa, vaan muussakin on tarkasteltua mahdollisuuksia lisätä tehoa. Ja jos haluamme 60 prosenttia leikata päästöjä, niin meidän täytyy tehdä kaikkemme myös ihan nyt lähitulevaisuudessa mennäksemme tiettyyn suuntaan. Pari seikkaa on syytä ottaa esille tästä. Meidän pitäisi välttää investoimasta asioihin, jotka sitovat meidät pitkällä aikavälillä kestämättömyyteen. 2030 tavoitteet voidaan saavuttaa moninkin tavoin keskittymällä pelkästään, keskittymällä siis niin, että panee voimavarat, tekniikan, rahat, tutkimuksen ja kehityksen tekniikkaan, joka johtaa 2030-2020 tavoitteisiin – mutta se sitoo pääomaa vanhoihin järjestelmiin, estää investoimasta siirtymään kohti 2050. Eli tässä olisi kyllä politiikan tekijöillä yhdessä yksityissektorin kanssa mahdollisuus miettiä investointeja niin, että ei luoda pelkästään tehoa näissä vanhoissa järjestelmissä, vaan miettiä myös pitkän aikavälin tavoitteita nämä eivät aina ole yhteen sovitettavissa. Se on tärkeä viesti. Kun puhutaan vaihtoehtoisista polttoaineista ajoneuvoissa, no tämä liittyy myös siihen, mikä on saastuttavinta junata, mikä ei. Se riippuu, kun katsoo vaihtoehtoisia polttoaineita ja niiden vaikutuksia, niin on aivan ilmeistä on, että jos sähköä tuottaa sähköautoihin voimalaitoksia, jotka aiheuttavat paljon kasvun niin ei se ole mikään askel eteenpäin. Täytyy tietää, mistä sähkö on peräisin, mikä on kasvihuonekaasupäästöt. No tietenkin paikalliset päästöt on eri asia, mutta jos ajatellaan ylipäätään kasvihuonekaasupäästöjä, niin se on selvää. Meillä on myös raportteja, joka liittyy ilukkiin. Me olemme tulleet siihen lopputulemaan, että biopolttoaineilla on mahdollisuuksia tarjota ratkaisuja, mutta jos ei sitä oikein tee, niin siellä on, on merkittäviäkin ongelmia. Tässä täytyy miettiä eri vaihtoehtoja huolellisesti. Eli tämä on olennaista. Mitä tulee sitten Euroopan mahdollisuuksiin ja tekniikkoihin viedä asioita eteenpäin, olipa kyse tehokkuudesta tai koosta. Herra Lundgrenille toteaisin, että tässä on aika hyvä tietoja siitä, että se voidaan toisenkin pienentää mittakaavaa kaupunkiympäristössä, jos se tehdään toisin. Se menee kahteen suuntaan. Ainakin niin voitaisiin ajatella sitä. Ehkä tämä yllättää, että 25 prosenttia TKsta Euroopassa menee liikenteeseen ja autoteollisuuteen. 25 prosenttia, siis valtavasti. Me Kyllä investoimme valtavia summia yksityisesti ja julkisesti tutkimukseen liikenteen alalla. Euroopan haasteena on tehdä se, että nimenomaan miettiä pitkän tavoitteita. Ehkä voisin muistuttaakin teille, ja kun olemme ympäristökeskus, niin EUn seitsemäs toimintaohjelma sisältää 25 erilaista näkemystä vähähiilisestä taloudesta, vihreästä taloudesta ja ekojärjestelmän kestävyydestä. Liikenteen ja liikkuvuuden valinnat ovat tässä tärkeässä asemassa. Eli päästäänkö tavoitteisiin ensinnäkin. Ja toiseksi haaste siinä, kun investoi liikenne- ja liikkuvuusjärjestelmin, on kyse myös mittatikusta. Nämä ovat hyviä mittatikkuja myös siltä osin, johtako politiikka investointi vähähiilisyyteen, vähempiin päästöihin, johtako se resurssitehokkuuteen ja myös ajatellen ekosysteemien Ja Siinä on kolme mittatikkoa, joita voitte käyttää, kun ajatellaan julkisten varojen käyttö Junckerin suunnitelmassa tai jäsenvaltioiden tasolla. En tietenkään lausu tästä mitään poliittisesti. Se ei ole tietoperusteisen viraston tehtävä. Raporttimme ja lukumme selvästi osoittavat, mitä mieltä olemme siitä, mihin investointia pitäisi ja voitaisiin suunnata. Pari kolme, mistä mainitsi myös melun. Me laadimme ensimmäisen eurooppalaisen meluraporttiin joulukuussa, kun se oli. Se on hankala alue, tietoa on vähän ja sekalaatuistakin tietoa. Me tiedämme, että varsinkin kaupunkiympäristöissä melu ja liikenne ovat läheisesti kytköksissä. Ja tässäkin voi tehdä selkeitä valintoja. Ajatellen tekniikkaa, siis ajoneuvossa teillä, suojissa, mutta tämä liittyy myös yhteen seikkaan, jonka Tuku otti täällä esillä aluesuunnitteluun. Liikenteen tarpeet liittyvät usein myös siihen, että yhteiskunnan toiminta leviää alueellisesti. Eli siellä on paljon työsarkaa. Ilmaliikenne. Moni viittasi ilmailuun. No, selvähän on että tämä on kansainvälinen elepeläri globaali asia. Te tiedätte varsin hyvin, ehkä paremmin kuin minä, että se on kiperä kysymys, kun keskustellaan trans- transatlanttisesta neuvottelusta tai keskitulon ja kasvun maista, BRICS-maista. Odotuksena on kuitenkin, että lentoliikennet seuraavan vuosikymmenen aikana kasvaa valtavasti kolme ja puoli, neljä kertaiseksi, eli mitään ihmeellistä satuu. Se merkitsee myös sitä, että jos emme muuta lentoliikenteen vaikutusta ilmastoon, mutta myös moniin muihinkin ympäristökysymyksiin, niin se käy aikea vaikeaksi päästä tavoitteisiin, jotka Eurooppa ja, ja maailma ovat asettaneet ajatellen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä. Tämä pätee myös laivaliikenteeseen. Sielläkin on kyse paljolti vanhoista tekniikoista, jos niin voi sanoa. Niitä on tehostettu vuosien aikana, mutta uudesta tekniikasta löytyy varmasti läpimurto. Jos ajatellaan kaikki innovatiivisia yrityksiä laivauksessa, niin Nämä yritykset käyttävät nimenomaan uusia tekniikoita suurten alusten moottoreissa. Eli sielläkin on työstettävää. Jos nyt vähän särmikkäämmin puhuisin lopuksi vielä, koska täällä jotkut totesivat, että tämähän on oppin kappale lähes, että liikenne kasvaa. Mielestäni olisi aikaa epäviisasta ja ajatella meidän analyysejammekin, että ottaa itsestään selvänä kysyntäpuolen ja keskittyä sitten tarjontaan ja tarjontatapoihin, infrastruktuureihin. On aika vakuuttavaa näyttöä olemassa sen kuvailemiseksi, miten yksinkertainen kuluttajahyödyke liikkuu kautta maiden, maiden sisällä tai globaalistikin – ja jos rupeaa selvittämään ulkoisen vaikutuksia ja vaikutuksia liikkuvuutta, ne ovat aika moiset. Jos ajatellaan globaalia tuotantoketjua tai eurooppalaista tuotantoketjua, hinta, signaaleja, siis ajatellaan, miten me tuotamme näitä liikkuvuusvirtoja, niin voisi sanoa, no mutta eikö se ole tärkeää taloutta? Eikä sitä voida poistaa taloudesta ei, kyllä on myös vakuuttavaa näyttöä sen puolesta, että voisi toisinkin järjestää liikkuvuusjärjestelmät luoden työpaikkoja sitenkin. Vähemmän ulkoisia haittoja, kustannuksia kansanterveysjärjestelmille ja muille järjestelmille, että loppusaldo on oikeastaan myönteinen viime kädessä, kun tarjotaan laadukkaista työtä, jolla on yhteiskunnallista arvoa merkittävästi. Ehkä kysyntäpuolella tarvitaan myös vähän lisäpohdiskelua ajatellen pitkän aikavälin tavoitteita. Eiköhän tämä riitä. Tiedän, että tässä meni yksityiskohtaisia kysymyksiä ohi, mutta ai niin, rekkojen päästöt. No tehtäkö selväksi, me emme harjoita politiikkaa, me arvioimme politiikkaa, tiedämme, että ei olla päässyt tavoitteisiin. Tämä ei koske pelkästään liikennettä ja ympäristöä, vaan kautta linjan. Politiikka usein johtaa myönteisiin tavoitteisiin, kun on tavoitteita ja hyvä tavoitetaso, hyvin muotoiltuna ja hyvin täytäntöönpantuina, kun on selkeät tavoitteet, niin se on hyvin tärkeä osatekijä kaikessa politiikassa joka johtaa selviin tuloiksiin. Ja ehkä voisin lisätä, mikä on tärkeää nykyisessä poliittisessa ilmastossa. Kolmella tasolla vaikutuksia yleensä on. Ensinnäkin ympäristövaikutukset, terveysvaikutukset ja innovaatiot, kilpailukyvyt, patentit ja niin päin pois. Eko innovaatio on kasvanut sitten 2008 ja 2009 kahdeksan, siellä on jopa kahdeksan miljoonaa työpaikkaa syntynyt ja siellä on enemmän tarjolla työtä kuin oli 2008. Se on hyvä vientialue Euroopalle. Se hyödyntää siis näillä kolmella tasolla, jotka ovat tärkeitä, tärkeitä Euroopan yhteiskunnissa laajemminkin. Herr Bräuning, wir bedanken uns recht herzlich für den Kiitos paljon tästä esityksestä. Se oli oikein hyvä ja se antaa meille argumentteja poliittiseen keskusteluun. Tietysti te ette virastona ole poliittinen taho, mutta komissiohan on myös täällä ja varmasti teitä siis kuunnellaan ja voimme esittää teille kysymyksiä siitä, mihin varat menevät, menevätkö ne oikeisiin kohteisiin. Me voimme tietää silloin, miten tavoitteet voidaan saavuttaa. Kiitos siellä paljon. Da kommt noch eine Frage. No. Sieltä vielä yksi kysymys. Brownings want... Kuulin, että Browning halusi esittää yhden kommentin, mutta keskeytin sen, kun te puhuitte näistä kuorma-autoista. Ensin tarvitsemme kaksi tuntia tähän keskusteluun. Ehkä se voitaisiin ottaa huomioon. I will do that. It's a... Kyllä mielelle näin teinkin, teinkin ja on hienoa, että ehdotus tulee juuri teiltä. Minäkin ajattelin juuri näin, mutta nyt on sovittu. Seuraavan kerran keskustelemme kaksi tuntia aiheesta. Ja vielä yksi vastaus häneltä. Sen verran toteaisin vain, että jos teillä on jotain yksityiskohtaisempia kysymyksiä liittyen liikenne- ja ympäristöraportoihin, niin ihan ottakaa yhteyttä keskukseen. Palaamme asiaan aikanaan kaikki ne tietoinemme, joita meillä on asiantuntemuksen pohjalta. Eli ottakaa vapaasti yhteyttä meihin, jos teillä on yksityiskohtaisempaa kysyttävää. Kiitos paljon. Also wir kommen dann zu unserem nächsten Tag. Siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan, jossa on kyse komission täytäntöönpanovallan valvonnasta. Komis, äh, tässä on kyse erityisesti liikenneturvallisuudesta. Tervetuloa herra Onidille. Hän saa puheenvuoron ilmailun turva, turvan, turvaamisen suhteen ja haluaisin nyt pyytää hiljaisuutta täällä eturivissä – toisethan aina ovat syypä, syypäitä. Thank you. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja ja hyvää iltapäivää teille kaikille. Todellakin turvallisuus on erittäin vakava kysymys. Kiitos tästä tilaisuudesta. Uskoakseni me puhumme alueesta, joka tavallaan on uusi toiminta-alue Euroopan unionille – Tämä on uusi toimivalta, joka kehittyi tietysti 11. syyskuuta tapahtumien jälkeen, mutta mm, tämä on myös uutta toimivalta, joka perustuu jossakin määrin tällaiseen kevyen säädöspuitteeseen, koska me puhumme yhdestä ainoasta säädöksestä. Ja tästä syystähän me olimme täällä tänäänkin. Kysymys on asetuksesta, jota säännöllisesti päivitetään, täydennetään erinäisillä toimenpanosäädöksillä, joissa parlamentilla on hyvin merkittävä rooli. Kaksi kommenttia ennen kuin annan puheenvuoron Carlos Mestarille, joka vielä vitsi lyhyen esityksen ja antaa teille hiukan kuvaa siitä, mikä tilanne on. Säädös on osoittautunut riittävän joustavaksi niin, että se on pystynyt vastaamaan muutoksiin ja tämä, tällä alueella muutokset ovat sellaisia, että tapahtuu hyvin nopeasti. Olemme nähneet, että tämän puitteen perusteelta, perusteella olemme pystyneet varmistamaan äh, lentoliikenteen matkustajien turvallisuuden ja olemme tehneet sen myöskin melko suhteellisilla, äh, suhteellisen järkevillä kustannuksilla, mikä on yksi kysymys, joka te olette säännöllisesti ottaneet esille. Parlamentti vuosien saatossa, kun näitä säätöjä on kehitetty, on ollut erittäin suureksi hyödyksi. On aina sanottu, että meitä kysytään jatkuvasti, mikä on toimenpiteiden suhteellisuus, jota ollaan suunnitelmassa, ja tällä on varmistettu se, että nuo toimenpiteet ovat täysin välttämättömiä ja ovat oikeassa suhteessa varsinaiseen todelliseen uhkaan, niin kuin se on analysoitu, ja myöskin teknisen teknisten piirteiden edistäminen on ollut tärkeää, koska sitä kautta on voitu saada irti kaikki mahdollinen uudesta teknologiasta ja voitu myöskin tehdä yksinkertaistamista, myöskin alentaa turvallisuustoimenpiteiden kustannuksia. Tilanteessa, on, jossa olemme, on tärkeää, että on niin yksinkertaisia sääntöjä, että niitä voidaan selittää matkustajille ja toiseksi, että myöskin turvallisuushenkilöstö ja kansalliset viranomaiset voivat panna ne asianmukaisesti toimeen. Ja lopuksi tietysti kansainväliset puitteet ovat tärkeä kysymys, ei tai siksi, että kysymys on ilmailusta, vaan myös siksi, että kysymys on turvallisuudesta, joka on alueella, jolla toiminta on kansainvälistä. Se on varmastikin yksi niistä alueista, joilla on ollut tärkeää integroida lukuisia kumppaneita, muun muassa Yhdysvallat, ei pelkästään liikenteen osalta, vaan ylipäätään. Ja jotkut teistä kävivät viime viikolla Washingtonissa ja saat voitte myös nähdä kysymyksiä, jotka liittyvät turvallisuuteen. Voitte siis nähdä, että kysymyksessä tarvitaan tällaista integraatiota yhteistyön muodossa ja myös siinä mielessä, että säännöt, jotka ovat voimassa kummallakin puolen Atlantia, keskenään, tunnustetaan. Tämä ei koske pelkästään Yhdysvaltoja. Tämä koskee monia muita tärkeitä kumppaneita, kuten Kanada, Australia ja yhä enemmän myös maita ympäri maailmaa, jotka pohjimmiltaan tarvitsevat meidän apuamme voidakseen luoda paremmat turvallisuussäännöt. Tämä ei koske pelkästään matkustajia, vaan myöskin rahtia. Rahti on todellinen todella tärkeä kysymys, koska integraatio sillä alueella on vielä tärkeämpää siksi, että rahdin osalta on täysi keskenäinen tunnustaminen, joka, mitä tulee turvallisuusmääräyksiin. Nyt Carlos saa puheenvuoron ja hän vie meidät lävitse näiden puitteiden. Kiitos. Hyvää iltapäivää kaikille. Minä esittelen teille esityksen, jos onnistun siinä. No niin. Pyrin toimimaan nopeasti eteen aikaa kysymyksille. Käyn lävitse eri välineet ja viranomaiset, joita käytetään äh, ilmailun turvallisuuden yhteydessä – täytyy ensinnäkin puhua siitä, mitkä ovat tavoitteet, joihin pyritään. Päätavoite on suojella siviiliilmailua laittomilta häiriöiltä. Tämä on se perusohjaus, oikeuden perusta, ja tämä liittyy niihin sitoumuksiin, joita jäsenvaltioilla on suhteessa ICAOon, joka koskee liitettä 17 sopimuksessa, joka koskee turvallisuutta. Tätä kautta pyritään luomaan yhteiset säännöt, joita sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa sellaisella tavalla, että voidaan myös seurata yhteisin ponnistuksin, miten jäsenvaltiot noudattavat näitä. Mikä on tärkeää korostaa on se, että tämä standardi, joka lyödään lukkoon eurooppalaisissa säädöksissä, on pitemmälle menevää kuin icao standardit. Se pitää sisällään tiukempia sääntöjä ja parempaa soveltamista, mutta myös koordinointiponnistelut ovat yksi kulmakivistä tässä järjestelmässä. Tärkeää on myös se, että se, että tämä vastaa Eurooppa, eurooppalaisia säädöksiä on, on sitä, merkitsee sitä, että samanaikaisin erityisen hyvin noudattaa myös ICAON säädöksiä. Perusrakenne, joka meidän järjestelmällämme on, on se, että on olemassa puitelainsäädäntö, joka on asetus 300 2008, joka on perussäädös, jonka parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet. Sitten on tällaisia täydentäviä ja toimenpanevia säädöksiä, Näihin liittyy erityinen piirre siinä mielessä, että vaikkakin äh, suurin säädöksistä on julkisia, on osa, joka sisältyy päätökseen, johon liittyy rajoituksia, ja myöskin osa liitteistä on luottamuksellisia. Nämä ovat siis perusrakenteet, oikeudelliset rakenteet äh, tällä sektorilla, ja sitten katsomme eri elementtejä. Nyt huomaatte, että puitesäädöksessä ovat olemassa avainperiaatteet, eli vaikutusala, mitkä ovat yhteiset standardit, joita sovelletaan Euroopan unionissa, välineet, joita tarvitaan, ohjelmat, joita kansallisella tasolla tai operaattoreiden osalta täytyy, toiminnan osalta täytyy toteuttaa, toteuttaa, mutta myöskin mahdollisuus tunnustaa standardeja EUn ulkopuolisissa maissa. Tämä on yksi pääpiirre tässä järjestelmässä. Se, että on yhteiset säännöt 28 jäsenvaltion kesken ja myöskin tähän sisältyvät etan jäsenmaat. Meillä on tällainen yhden pysäytysalueen one-stop security area, eli, eli tämä helpottaa helpottaa asioita taloudellisesti, aiheuttaa sen kautta säästöjä siksi, että on vain yksi valvonta, joka tehdään ensimmäisellä kentällä, jossa noustaan koneeseen. Jos matkustaa tämän alueen sisällä kentältä toiselle, ei ole lisätarkastuksia. Tämä on helpottava toimi ja tärkeä asia myöskin taloutta ajatellen. Sääntöjä on kehitetty kehittyy edelleen äh, täydentävillä asetuksilla. on, perusta on siis asetus 272 vuotta 2009, jossa on yksityiskohtia, jotka koskevat eräitä elementtejä. Esimerkiksi tämä asetus sisältää myöskin tarkastusmenetelmät, joten nämä menetelmät, jotka käytetään, määritellään tällä tasolla. Ja lisätoimenpanosäädökset käsittelevät sitä, miten näitä menetelmiä sovelletaan. Eli siis puitesäädös ja täydentävä säädös sanovat, miksi pitää jotakin tehdä. Ja, ja sitten toimeenpanosäädöksessä katsotaan, miten se sitten asianmukaisesti pannaan toimeen tämä toimi. Tämä on siis asia, josta säännöllisesti tehdään päätöksiä siksi, että ne ovat sellaisia elementtejä, joihin liittyy rajoituksia tai jotka ovat luottamuksellisia. Mitä sitten tulee näiden säädösten rakenteeseen? on ilmaturvallisuuskomitea, joka on luotu vastuksen pohjalta ja joka on vuodesta 2011 työskennellyt pääasiassa toimipanosäädösten parissa, joka on muuttanut asusta 185 ja päätöstä 774 ja koskee sääntöjä, jotka ovat koskeneet esimerkiksi matkatavaran äh, tarkastamista. On myöskin ajoittaisia toimia, jossa sidosryhmät ovat mukana, niiden täytyy tämä liittyy tällaisiin teknisiin muutoksiin, jotka lisäävät helpotuksia. Kyllä siis järjestelmässä ovat mukana useimmat sidosryhmät. Jo puitesäädös mahdollistaa sen, että sidosryhmän neuvoantava ryhmä on ollut mukana toiminnassa. Sakas sitä, se on ollut neuvoantavana komission suuntaan. Tämä on asiantuntijaryhmä, jossa ovat mukana järjestöt, joita ilmailuturvallisuus koskettaa, voi pyytää olla mukana. Meillä on aika laajaa osallistumista sinne. Siinä on lentoasemia, lentokenttiä, len... yrityksiä, jotka vastaavat rahdin ja postin kuljetuksista. Tämä on siis sellaisia elimiä, joita kiinnostaa tämä prosessi ja jotka haluavat osallistua siihen ja voivat osallistua siihen, miten säädökset, miten lainsäädäntö kehittyy. Luonnollisesti tämä SAGAS-neuvontava elin, siis komission neuvontava elin antaa komissiolle kokemusta ja asiantuntemusta ilmailualan turvallisuuden kysymyksistä, ja käytännössä, käytännössä katsoen se pyrkii myöskin yhden yhdenmukaistamaan työtä, jota komiteassa tehdään sakasin kokouksessa, niin että varmistetaan se, että asioita käsitellään tehokkaalla tavalla ja otetaan huomioon sidosryhmien panos silloin, kun sidosryhmät voivat antaa meille tietoa näkemyksistä, prioriteeteista, että voivat jopa reagoida ehdotuksiin, jotka ovat valmisteilla jatkokeskustelua varten komiteassa. Tärkeää on myös tietää, että Järjestelmä on perustunut periaatteeseen, joka on riskipohjainen turvallisuus. Riskipohjainen turvallisuus on sääntö, jossa turvallisuuden tavoitteiden pitäisi olla suhteessa uhkaan niin, että keskitytään siihen, mikä on todennäköistä eikä siihen, mikä on mahdollista. Ja tämä on avainkysymys siinä mielessä, että riskiä hallitaan. Järjestelmä, joka perustuisi siis riskin välttämiseen, merkitsi sitä, että jouduttaisiin lopettamaan kokonaan sektorin toimintaa ja keskeyttämään liikenteen kulku, koska olisi, se olisi liian kömpelö eikä viime kädessä äh, saisi aikaan tuloksia, joita halutaan. Tämä on siis hyvin selkeä metodi riskin arvioinnista, jota tehdään Euroopan unionin tasolla – Kysymys on prosessista, jossa me harjoitamme yhteistyötä, emme vain pelkästään komission muiden yksiköjen kanssa, vaan myöskin kansallisten eh, tiedustelutoimintaa harjoittavien yksiköiden kanssa. Ja myöskin mukana on eri, nämä kaikki osapuolet, jotka ovat mukana ilmaturvallisuuskomiteassa. Tämä johtaa analyysiin siitä, mitkä ovat todelliset uhat, mikä on todellisuus, mitä uhkiin tulee, ja sitä kautta saamme välineet, joilla voimme päättää, mikä on paras toiminnan suunta. Ja tämä toiminnan suunta, sen täytyy olla kestävä. Tämä on myös yksi avainpiirre. Me emme voi ylireagoida johonkin ajallisesti rajoitteittuihin uhkiin. Näitä voidaan hoitaa lyhyen toimilla, mutta meidän pitää todellakin tarttua uhkiin, jotka ovat uskottavia, jotka ovat rakenteellisia jota voidaan käsitellä kestävällä tavalla. Olemme äskettäin tehneet työtä tässä EUn riskiarvioinnin kysymyksessä. Katsoin ennen kaikkea matkustajien tarkastuspisteitä ja katsoin, minkälaisia, minkälaisia uhkia siellä on. Um, let me give you then an example of the result of this. Uh... Ja sitten uh, Tämä selvitys, jonka teimme, arvio, jonka me teimme, joka liittyy näihin matkustajatarkastuspisteisiin, tämä on varmasti hyvin kriittinen osa prosessia, pitää yhdistää eh, turvallisuus ja helpottaminen sen varmistamiseksi, että matkustaja saa mahdollisimman hyvän kokemuksen ja saman aikaan kuitenkin eh, prosessi tuo tällaisen turvallisuusarvon. Täytyy olla oikea suhteellisuus ja asianmukaisuus sen varmistamiseksi, että turvallisuustarpeet riittä, ovat riittävät ajatellen niitä uhkia, jotka on osoitettu uskottaviksi. Esimerkkejä ovat mm, olleet esimerkiksi nesteet on yksi, joka nousee monien mieleen. Se on uhka, joka havaittiin, joka johti nesteiden kieltoon käsimatkatavarassa. Ja nyt on pyritty poistamaan tämä rajoitus nesteiden mukana kuljettamisesta kehittämällä teknologiaa, jolla tarkastetaan matkatavarat. Ja nyt on mahdollisuuksia viedä mukana joitakin yksi tullivapaita nesteitä ja toimimme, toimimme sillä tavoin, että voisimme poistaa tämän kiellon nesteiden mukana kuljettamisesta korvaamalla sen tällaisten nesteiden tarkistamisella. Sitten myöskin uhkat, jotka ovat ei-metallisiin aineisiin liittyviä. Ensimmäisestä maaliskuuta tänä vuonna tulee olemaan jotakin lisätoimia tutkintatarkastuspisteissä, joilla lisätään mahdollisuuksia havaita erityisesti nämä erityiset uhat. Yksi tärkeä elementti, jota jos täytyy mainita, on se, että me emme määrää sitä, minkälaisia menetelmiä pitää käyttää, mutta me tarjoamme yhdistelmän erilaisista menetelmistä ja lentoasemat viranomaiset päättävät, mikä toimisi parhaiten heidän kannaltaan. Tämä antaa siis mahdollisimman suuren joustavuuden kaikille osapuolille – sen mukaan, että miten he sitä tarvitsevat sääntöjen toimeenpanemisessa. Yksi esimerkki työstä, jota tehdään, on myöskin äh, rahtikysymykset vuonna 2010. Muistan, että oli syntyi lista, jossa mainittiin äh, räjähtysaineet ja, ja tällä kautta pyrittiin ehkäisemään se, mitä katsottiin silloin selkeäksi uhdaksi. Vuodessa 2010 olemme tehneet työtä sen varmistamiseksi, että on järjestelmä Euroopan unionin sisällä ja myöskin lennolle, jotka tulevat Euroopan unionin alueelle, jossa kaikki rahti on tarkastettu tai tulee lähteestä, joka on luokittu turvalliseksi. Tätä kautta, tämän järjestelmän kautta, joka on ACC3 nimeltään, eli mikä tahansa yhtiö, joka tuo rahtia Euroopan ulkopuolelta, sillä täytyy olla jäsenvaltion äh, ilmoitus siitä, onko todistettavasti niin, että, että rahti turvallisuustoimien osalta vastaa määräyksiä ja tämän arvion on tehnyt riippumaton taho. On myöskin tarvetta käydä rakentavaa vuoropuhelua yhteistyökumppaneiden kanssa kautta maailman niin, että toimenpiteiden toimeenpano paikallisesti unionin ulkopuolella myöskin saavuttaa sellaisen tason, joka olisi tyydyttävä ajatellen meidän omia standardejamme. Ja kysymys on myös siitä, että tämä vaikuttaa teknisen avun ohjelmiin, joita olemme kehittämässä kaikkialla maailmassa. Kolmas elementti, jonka haluaisin ottaa esille, on teknologia. Kuten aiemmin mainitsin, lainsäädäntö mahdollistaa sen, että on erilaisia välineitä turvallisuusratkaisussa ja hyvin harvoin me määritämme tiettyjä ratkaisuja tiettyihin uhkiin. Ajatus on, että lentoasemat käyttävät sellaisia ratkaisuja, jotka ovat sopivassa suhteessa turvallisuuteen, talouteen ja matkustamisen helpottamiseen. Tämä koskee myöskin äsken hyväksytty säädös, jossa me rohkaisimme esimerkiksi tällaisia eh, ABS-järjestelmää, siis eh, jossa, joka liittyy käsimatkatavaraan, joka mahdollistaisi sen, että lentoasemat voisivat helpottaa matkustajien liikkumista, mikä johtaisi siihen, että sallittaisiin, että esimerkiksi kannettavat tietokoneet saisivat tarkistuksessa pysyä laukuissa, että myöskin nesteitä voidaan kuljettaa käsimatkatavarassa. Yksi olennainen elementti tässä prosessissa on kansainvälinen perspektiivi. Kuten aiemmin mainitsin, säädöksessä on jo mahdollisuuksia tunnustaa standardit, joita sovelletaan muissa maissa. Tämä on, logiikka on se, että tätä kautta saataisiin yhden ainoan tarkastuksen aluetta laajennettua, mikä helpottaisi tilannetta. Yksi avain menestyksemme on ollut keskenäinen turvallisuustoimien tunnustaminen rahdin alueella ja lennot Euroopan unionista Yhdysvaltoihin, jossa on ollut yhden tarkastuspisteen joka aiheuttaa taloudellista hyötyä. Me tulemme vahvistamaan näitä hyötyjä edelleen uusilla avauksilla. Me olemme edelleenkin avoimia tämän periaatteen laajentamisesta, jossa on yksi tarkastuspiste matkustajille ja rahdin turvallisuuden tunnustaminen muidenkin maiden kanssa. Olemme pitkällä neuvottelussa Kanadan kanssa, pyrimme saamaan heidän kanssaan näitä yhden turvallisuuspisteen ratkaisuja. Mutta myös muut maat naapurialueella, jossa ollaan valmiita tekemään tunnustusta ja siellä on tapahtunut tällaista omien standardien sopeuttamista Euroopan standardien tasolle. Me koordinoimme myös ponnisteluja, jotka liittyvät kapasiteetin rakentamiseen ICAON kanssa. Ennen kaikkea ajattelen apua kolmansille maille niin, että ne voivat kohottaa standardejaan ja varmistaa sen, että sujuvasti voidaan soveltaa ACC3 rahtisääntöä, josta aiemmin puhuin. Ja sitten, mitä, voisi, mitä voisivat olla seuraavat toiveet? Olen ottanut esille joitakin kaikkein näkyvimpiä piirteitä me jatkamme edelleen toimenpiteiden kehittämistä, jotka perustuvat tähän riskipohjaiseen turvallisuuteen. Se on järjestelmän kulmakivi ja tätä kautta varmistetaan, että voidaan vähentää kuitenkin näiden toimien häiritsevyys ja sitten lisätä niiden vaikuttavuutta, samoin kuin alentaa kustannuksia. Sitten pyydän myöskin ajan päivittämään teknologian käyttöä. Meidän ei pitäisi todellakaan rankkaista matkustajia. Kokemuksen täytyy edelleen olla tyydyttäväinen tuo samalla, mitä tulee tarkastuksiin. Emmekä missä tapauksessa saa tehdä niin, että avaamme yhden ja suljemme toisen luomalla ongelmia näihin tarkastuspisteisiin, että niihin syntyy ruuhkia. Niin kuin sanottu, me jatkamme työtä prioriteettien parissa edelleen ja tämä on yksi kulmakivi riskiin työssä ja tekniikka edelleenkin on äh, keskeinen kysymys. Tulemme katsomaan, mikä tulemaan tämä kehittynyt käsimatkatavararatkaisu. Tulemme katsomaan, miten sitä voidaan kehittää. Tässä me tietoa sen osalta. Ja lopuksi komissio valmistelee ilmaliikenteen strategiaa, joka kattaa erityisesti, erityisiä kohtia, myös jotka liittyvät ilmailu, ilmaliikenteen turvallisuuteen. Tässä oli minun esitykseni. Kiitos. Ja, vielen dank. Und dann... Kiitos paljon. Nyt ensiksi taas Wim van de Kamp. Ik wil heel... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Minä antaisin George Bachille puheenvuoron meidän ryhmästämme. Totta kai etuna on se, että sekä te että minä olimme viime viikolla Yhdysvalloissa kävimme pitkiä keskusteluja liikenneviraston kanssa. Olin hämmästynyt, kuinka paljon siellä ihmisiä on töissä. 60 000 liikenteen ja turvallisuusvirastossa. Vierailu antoi aihetta pariin kysymykseen. 99 prosenttia ihmisistä ei ole terroristeja. He haluavat vain turvallisesti matkustaa ja nopeasti. Siksi onkin kysyttävä, miten se onnistuu riskianalyysin näkökulmasta. USA kerrottiin ennakkotarkastuksista ja maahantulojärjestelmästä ohjelmasta. Onko meillä jotain vastaavaa täällä? Kiitos. Ismail. Seuraavaksi Ismail. Minulla ei ole kysymystä. Haluaisin vain kiittää tästä esityksestä jonka komissio teki. Tämä uusi teknologia on mielenkiintoista, sillä se todellakin voi helpottaa matkustamista. Jos turvallisuutta ei samalla alenneta, tätä vastaan ei voi olla. Haluaisin pyytää tätä esitystä kirjallisesti ja lisää tietoja tästä advanced äh, baggage-asiasta. Tämä olisi kansalaisille kiinnostavaa ja kansalaiset voisivat nähdä, että EU todellakin tekee joka, jotain sellaista, joka helpottaa heidän arkipäiväistä elämäänsä. Eli nämä lisätiedot haluaisin, kiitos. Kiitos seuraavaksi Jackie Foster. Kiitoksia. Kiitoksia myös alustuksesta. Kuten kollega totesi, me olimme Yhdysvalloissa viime viikolla. Näimme kaikki täydelliset tahot siellä. Se oli erittäin tuottoisa ja opettavaista jotka eivät ehkä tiedä, minä olin aikanaan alkuperäinen esittelijä lentoasemia koskien, minä esitin ajatukset, että olisi tällaisia pistotarkastuksia. Komissio on nyt tarttunut toimeen, ja se on ollut menestystarina, koska ajateltiin, että komissio nyt jotenkin tulisi turvallisuustarkastuksiin mukaan lentoasemilla. Se on toiminut varsin hyvin myös kansallisten lentoturvallisuusvirastojen kanssa. Tehän tiedätte, että sinne otettiin muitakin määräyksiä ja moni maa on tarttunut tähän ja se on yleisesti toiminut hyvin. Mutta kaikki ei ole niin yhtä hyvin. Paitsi mitä te olette tehneet hyvää työtä turvallisuuskymiskanssa, niin minun toimistossani kävin CAAn turva-asiantuntija on kyse myös meidän tiedustelustamme. Hallituksilmalla on siis merkittävä osa teidän rinnallanne sen takamiseksi, että matkailun voimme matkustaa turvallisesti. Eli tämä täytyy toteutua kautta linjan. No, joka tapauksessa, kuten totesin, hyvin se on liikahtanut eteenpäin. Joitakin ongelmia kuitenkin mainitsitte esteet. Minun on kyllä sanottava, kun ajatellaan viime viikon keskustelujakin, niin minä olen ollut no, mitä liekään, että hoidetaan tekniikka kuntoon, ettei kaksi tuntia tarvitse jonossa seistä ginbullon takia. Me aina sinne juuttuu kuitenkin. Tietenkin tässä on vielä pitkä matka. Amerikkalaiset sanovat myös. Voi olla, että siinä on jotain vastavuoroisuutta olemassa, kun on kautta kulussa. Mutta kaikkien täytyy ymmärtää, missä maa makaa ja kun meillähän on vähän jotain konkreettisempaa käsissämme, niin saadaan ehkä tuloksiakin. Kaikki oli kovin ennenaikaista edes puuttua tähän. Pari vuotta sitten ei se ollut to, olisi toiminut. Enkä ole edes pessimisti minä. Mitä tulee tähän yhtenäiseen turvatarkastuspisteeseen, on se hyvin toiminut, mutta ei nyt ihan niin loistokasta kuitenkaan. Se voi olla, että se toimii joitakin maiden kesken, mutta yleisesti ottaen tulee kuitenkin toinen tarkastus, jos jonnekin menee jos ei ole Schengenissä tai jotain mitä tahansa, niin aina siellä on kaksi tarkastusta kuitenkin edessä. Ja sen kanssa on elettävä. Toivottavasti sen kohenee. Eli kaiken kaikkiaan. Eteenpäin on päästy, mutta aivan lopuksi minä olen turvallisuudessa tiukkana, mutta täytyy olla realistinenkin. Ei voida jatkaa samaan tyyliin. Kuten totesin, olemme hyvin avoimia tässä viime viikolla. Että nyt, nyt täytyy miettiä vähän innovatiivin. On hienoa, että on tiedemiehiä ja tekniikkoja, mutta kun ajatellaan käytännön kokemuksia, ne ovat kammattavia, eikä se ole parantumaan päin. Terroristitkin ovat yhä fiksumpia. Siksi meidän täytyy miettiä eri keinoja. Ehkä riskiperustaisuus on tässä tärkeässä asemassa 99,99 prosenttia, eikä täällä kukaan halua ketään vahingoittaa. Ei tietenkään. Eli täytyy miettiä, miten tämä hoitaa. Ja minun on sanottava, että jos ajatellaan tätä yleistä maahantuloa ja ennakkotarkastua, joka toimii hyvin Yhdysvalloissa, niin eiköhän siihen suuntaan mentävä. Jäsenvaltioidenkin on mietittävä tätä, ei välttämättä Euroopan laajuisesti, koska se on niin massiivinen, mutta maakohtaisesti se täytyy hoitaa. Jos Amerikkalaiset ovat tiukkoja turvallisuuden kanssa, kuten tiedätte, ovat huomanneet, että se on yksi tapa edetä. Ja ihmiset ovat valmiita siihen, kun se on vapaaehtoinen. Jos haluan antaa enemmän tietoja, niin pääsen nopeammin läpi, niin mikä ettei. Ja minä haluan, että hallituksella on tietoja minusta, tunnustan sen. Mutta jos ajatellaan matkustajat, jotka matkustavat paljon, koska tätä myöden tulee varmasti myös vartalous skannauskin vaikka vain Manchesterista Brysseliin tulee. Tällaisen viestin minä lähettäisin, että tulette meille kertomaan sisäministeriöillekin tiedusteluväelle, että katsovat vähän toisin tätä, miten riskiä tarkastellaan. IRA oli monta vuotta uhkana yhdistyneessä kuningaskunnassa. Emme kuvitelle, että jokainen irlantilainen oli terroristi ja omistuimme sen selvittämään pienemmässä mittakaavassa. Mutta ei tämä ole pienemmän päin. Eli nyt täytyy ajatella toisin. No niin, eli tässä minä tulin mukaan kelkkaan. Kiitos päivitetystä tietoista. Totta kai tulee tarkistuksiakin. Komissio on miettinyt, missä EASakin tekee työtä. Varmasti olisi mielenkiintoista nähdä, miten se etenee. Kiitoksia kovasti. Ryhmämme puolesta varsinkin olisi hauskaa. Danke, Karima Deli. Kiitos. Seuraavaksi Kari Madelli. Kiitoksia alustuksesta. Pari kysymystä. Miten taata tietosuoja, kun saa henkilötietoja turvatarkastuksen yhteydessä? Yleensä se tapahtuu rahtiliikenteessä ja henkilöliikenteessä. Tämä ensin ja sitten toiseksi, kun ajatellaan turvatarkastusten uusia lähestymistapoja ja investointeja, niin takaako se tehokkuuden? Kolmanneksi, miten on käsimatkatavaran kanssa, jotka skannataan ja rekisteröidään? Mitä kustannuksia koituu näistä uusista välineistä? Onko se pelkästään lentoasemilla tapahtuvaa? Ja sitten yksi konkreettinen esimerkki, koska haluan tietää, miten se onnistuu ja toteutuu. Jos rekisteröi tavaransa ja että Junckerilla on konjakkia ja suklaata laukussaan. Kun ajatellaan tätä tietoa, näitä henkilötietoja, niin säilytetäänkö ne? Vai onko niin, että Junckerilla on oikeus tietää, että tiedot säilytetään ja kuinka kauan? Ihan oikeita kysymyksiä tänä päivänä joten myötä pystytään selvittämään konkreettisesti, miten ne toimii. Danke sehr. Kiitos. Seuraavaksi Jens Nielsen. Kiitoksia. Minä haluaisin esittää kysymyksen. Ensinnäkin kiitos alustuksesta. Se oli hyvä. Minäkin haluaisin se sähköisesti niin sitten voi käydä sitä läpi. Aika hankalaa nähdä, mikä rooli komissiolla on ja mikä viranomaisilla. Esittäisinkin kysymyksen liittyen strategiaan ja osallistavaan turvallisuuteen. Tämä konkreettinen esimerkki, joka on aikaisemmin mainittu valiokunnassa, nimittäin sisä kotimaan liikenne Pohjois-Ruotsissa on tärkeitä reittejä yhteiskunnan kannalta, niin että voidaan ylläpitää liikenne suuriin sairaaloihin ja niin edelleen. Ja kun tästä neuvoteltiin, niin virolainen yritys sai tämän tehtäväkseen. Ja sitten mitä tulee turvallisuuteen, niin Ruotsin viranomaiset hoitavat sen. Ja sitten on huomattu tiettyjen tapausten jälkeen, että Tämä, tätä pitäisi kieltää koko yrityksen toiminta. Ei se saisi lentää ollenkaan. Ruotsin viranomaiset eivät voi päättää kielosta, vaan Viron viranomaiset päättävät, koska toimipaikka on siellä, eivätkä tiedä mitään tästä. Ja jos tietävät viisi veisaavat ja sanovat, että ei, emme mitään kieltoa pane, entäpä sitten eurooppalainen viranomainen, ei mitään myöskään, muutosta ei tule. Miksei komissio sitten voi tulla peliin ja sanoa, että ei tämä vetelee. Siellä on virhejärjestelmässä, Pitäisi kieltää tämä, tämän toiminta, lentäminen turvattomuuden takia. Mutta sitten tuleekin toinen viranomainen toisesta tavasta sanoa, että ei siinä ole mitään vikaa, kyllä he voivat lentää. Mitä komissio nyt tekee? Meillä on yritys, joka kotimaan lentoa harrastaa, ja ihmiset alkavat boikotoida ja menevät 400 500 kilometriä bussilla, kun ne eivät uskalla lentää kunta, ala poikotavat myös turvallisuussyistä tätä yritystä, mutta mitään ei tapahdu. Kiitos. Ja nyt George Bach seuraavaksi. Kiitos. Niin. Haluan kiittää tästä esityksestä. Se oli mielenkiintoinen ja minulla olisi kaksi kolme kysymystä. Mitä tulee tähän joustavuuteen? Te minusta aivan oikein viittasitte siihen, että tässä turvallisuustarkastuksessa jäsenvaltioille annetaan joustavuutta. Tiedän henkilökohtaisesta kokemuksesta, kun paljon lentävänä matkustajana että tämä tekee matkustajat epävarmaksi, koska toimet ovat erilaisia kentältä toiselle, myöskin ajallisesti eri, erilaisia, eli se, mitä viime vuoden lopulla vielä saattoi viedä mukanaan, se ei enää ole sallittua, ja minusta tässä joustavuudessa ei ole mitään etua, ja siksi kysyisinkin, miten te näette tämän, missä teidän mielestänne tässä on etu, siis etu, että on tällaista joustavuutta. Sitten lisäksi kommentti vielä. Liittyykö tämäkin joustavuuteen? Eli kaikki nämä kysymykset, jotka liittyvät henkilöstöön. Henkilöstön koulutus, jatkokoulutus, kenttähenkilöstön, samoin myöskin lentäjien. Kuuluuko sekin tähän joustavuuteen? Onko tämäkin jotain sellaista, missä jäsenvaltiolla tietyissä määrin on mahdollisuuksia itse vapaasti tehdä ratkaisuja – ja sitten vielä olisi kysymys, joka liittyy sidosryhmiin. Me, me parlamentin jäsenet saamme säännöllisesti selvityksiä ja tutkimuksia, joita teollisuus on tehnyt, eli on ehdotuksia, jotka ovat erilaisia. Miten vakavasti nämä voi ottaa, mitä tuli miksi näihin äh, laito, laitteisiin, miten äh, tarkastuslaitteisiin, miten skännereihin, miten nämä voidaan nähdä, miten tämä kehitys pitää nähdä – Eikö tässä ole se vaara, että jos lentokentät nyt investoivat uuteen teknologiaan, niin jo kuuden kuukauden tai yhden vuoden kuluttua tämä teknologia on jo vanhentunutta? Mitkä ovat teidän kokemuksenne? Miten tämä yhteistyö toimii teollisuuden kanssa? Kiitos. Minäkin haluaisin käyttää nyt vielä viimeisenä puheenvuoron. Minua kiinnostaisi tietysti nämä nesteet tässä valiokunnassa kävimme avoimia keskusteluita ja myös sulitun ovin kokouksia, eikä kukaan osannut sanoa, mikä turvallisuustekijä näillä nesteillä on, ja me pyysimme, että tämä toimi poistettaisiin, mutta se hylättiin. Ja minu, minun mielestäni tässä vaan tuettiin äh, parfyymiteollisuutta ja näitä duty free-kauppoja. E, tietyillä tietyt lentokentillä voi ottaa tietyn määrän nesteitä. Esimerkiksi USA kysyin, että jos kolme terroristia ö, yhdessä ottaa kukin sallitun määrän nesteitä, niin silloin saadaan jo tarpeeksi nesteitä räjähdettä varten. Ja, ja tiety, tiettyjä räjähteitä varten tarvitaan ö, sekoitus. Voi, voi sitten duty free kaupassa ostaa vettä ja pulverin siihen sekoittaa jos toimittaja, toimittajat kokeilisivat tätä, kaikki vain nauraisivat, mitä ne eivät tapahtunut, voitteko sanoa, että nesteiden kielto oli järkevä toimi? Vai sanotteko vain, että jotakin teitte jotakin kun jotakin vain piti tehdä? Oletteko tätä analysoineet? Aina meille sanottiin, että on mekaanisia tutkimuksia, että nesteen vaarallisuus voidaan tunnistaa. En usko, että tämä ainakaan minun elinikänäni tulee tämä teknologia. Mikä on teidän analyysinne ja oletteko val- valmis myöntämään, että tämä ei liittynyt turvallisuuteen, niin tämä oli virhe, jota tulevaisuudessa vältetään? Kiitos. Nyt te saatte vastata herra Odini. Die Amerikaner hatten mir auch gesagt, das würde... Niin, amerikkalaiset sanovat myös, että tämä järjestelmä toimisi. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos tästä hyvästä keskustelusta todellakin. Nämä 60 000 työntekijää, niitä ei ole kuten EASassa – ja eurooppalainen järjestelmä perustuu toissijaisuusketjuun, eli me luotamme jäsenvaltioiden viranomaisiin. Me, me siis annamme perussäännöt, joita pitäisi noudattaa samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa. Yksi poikkeus on tämä yhden, yksi yhteinen turvatarkastus yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta perus sääntönä oli se, että halusimme turvata sisämarkkinat. Voisitko kuvitella nämä, nämä nykyiset lentoliikennemarkkinat ja, ja välilaskut, e, jos meillä ei olisi tätä yhtä yhteistä turvatarkastusta, e, ja varstavuoroista tunnustamista. Joka lentokentällä silloin olisi turvatarkastus. Tämä aiheuttaisi valtavasti kustannuksia ja viivästystä. Tämä on se syy, miksi koko järjestelmä perustuu ei pelkästään siihen, että jäsenvaltioiden viranomaiset antavat resursseja turvallisuutta varten, mutta ne myös panostavat eniten tiedustelutietoon. Rova Foster tässä on aivan oikeassa kansallisten viranomaisten ansiosta me pystymme jakamaan tietoja analysoimaan tietoja, mutta viime vuosina tämä järjestelmä todellakin on parantunut valtavasti kaikkien jäsenvaltioiden halukkuus jakaa tietoja järjestelmän parantamiseksi on ollut hyvin myönteinen kehitys. juuri näiden tietojen pohjalta yhdessä kansallisten viranomaisten kanssa olemme määritelleet parhaat toimet, joita voidaan käyttää koko EU-ssa. Ja tässä lisäideana on ollut se, ja Rova Foster on puolustanut juuri tätä ajatusta, että meillä on pieni määrä tarkastajia, jotka takaavat, että toimia toteutetaan samalla tavalla kaikkialla ja sama, samanlaatuisesti kaikilla lentokentillä Euroopan unionissa. Tämän tietysti teemme yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa. Eli meidän ei tarvinnut luoda armeijaa, EU-tarkastajia, niin kuin meillä on esimerkiksi ydinvalvonta-alalla tehty. Eli me siis todellakin käytämme jäsenvaltioiden voimavaroja tässä asiassa. Ja sitten viimeiseksi nämä eri toimet, joista puhuitte, jotka helpottavat matkustajien matkustuskokemusta. Näitä ideoita haluamme tulevassa ilmailustrategiassa kehittää edelleen, jonka komissio on esitellyt teille haluamme ennen kaikkea edetä vastavuoroisen tunnustamisen alalla monien maiden kanssa. Emme ole päässeet vielä parhaaseen mahdolliseen tilanteeseen. Ja USAn kanssa käydyt keskustelut olivat paljastavia. Siellä on vielä vähän vastarintaa, mutta he ymmärtävät nyt paremmin, miten, miten EUn järjestelmä toimii ja minkälaista laatu on. Carlos mainitsi, että olemme jo paljon pidemmällä kuin ikaon minimivaatimukset. Ja sitten etukäteinen tarkastus, tästä puhuitte monet, tästä puhuivat monet, se on mielenkiintoinen ajatus. Se pitää ottaa vakavasti, sillä jos me todellakin käytämme tällaista etukäteen tarkastusta, niin se tarkoittaa sitä, että vastavuoroisuus otetaan vakavasti ennakkotarkastus, joka tulee USAsta, se parantaisi valtavasti vastavuoroisen tunnustamisen määrää. Ja tämä hyvin valmisteltuna ja hyvin toteutettuna lentokentällä olisi laadullisesti paras parannus matkustajien kannalta, joka on pitkään aikaa saatu aikaiseksi. Ja Eurooppa haluaisi tätä kyllä edistää myös muissakin maissa perustuen juuri näihin saatuihin kokemuksiin. Ja sitten toiseksi teknologia. Teknologia on olemassa sitä varten, jotta tar- turvatarkastusten laatu paranee ja myös matkustajien matkustuskokemus paranee. Ja nyt ennen kaikkea puhun tässä nesteestä. Hyvä puheenjohtaja, voin vahvistaa nyt, että tämä ei ollut typerä idea ottaa käyttöön tämä toimi nesteiden kohdalla. Ei ollenkaan. Tämä nestekielto perustuu edelleen vak- vankkoihin tosiasioihin. Me teimme yhden virheen sen, että lupasimme määräajan. Se ei luultavasti ollut hyvä idea. Meidän pitää olla objektiivisia ja katsoa sitä, mitä teknologia voi saada aikaiseksi. Sitten pitää katsoa uhkan, uhan luonnetta ja sitten pitää tehdä ehdotus. Tämä nesteitä koskeva toimi koostuu siitä, että todellakin, tai ähm, sitä voimme sanoa, että me haluamme tämän, tämän poistoa, mutta ensiksi jokaisella lentokentällä pitää olla teknologia käytössä, joka sallii tämän. Ensimmäinen askel, kuten Rova Foster sanoi, olisi sitten, kun teknologia on käytössä, sellainen järjestelmä, että matkustajat voivat itse valita ja sitten asteittain käytettäisiin järjestelmää kaikkiin matkustajiin, mutta olemme siis vakavia tämän suhteen. Meillä on vakavat aikeet ja haluaisimme kolme muuta tärkeää maata tähän mukaan, USA, Australia ja Kanada, niin että ne sitoutuisivat myös, vaikka epäilyjäkin on ollut. Te olette itse keskustelleet amerikkalaisten kanssa tässä. Ja sitten EASA, lentoturvallisuusvirasto, sen rooli on mielenkiintoinen. Olemme juuri lanseeranneet tutkimuksen, jonka avulla toivottavasti voimme tehdä johtopäätöksiä siitä, minkälaisia parannuksia EASAn rooli voisi tuoda turvallisuuden alalla. Tämä on siis todella tärkeä työsarka, sillä uskomme, että voisimme tätä kautta parantaa kokonaisjärjestelmää. Vielä lopuksi matkatavaroiden tarkastamisesta. Matkustama, käsitä matkatavaroiden ja ähm, ruumat matkatavaroiden ero. Äh, yksi meppi täällä kysyi äh, konjakkipulloista. No ei äh, ole mitään tällaisia tietokantoja, johon tallennetaan tieto siitä, mitä tavaraa on kunkin matkustajan matkatavaroista löydetty. Mutta meillä on siis hyvin hyvä, toimiva järjestelmä, matkatavarajärjestelmä kaikilla. Me siis sataprosenttisesti ruumimatkatavarat tarkastamme ja sitten käsimatkatavaroiden tarkastus on parantunut asteittain määräaika on syyskuussa. Ja, ja me aiomme käyttää myös paremmin räjähdysainejäämä ilmaisia, ilmaisimia myös käsimatkatavaroiden kohdalla, jotta voimme siis vastata tähän uusien mahdollisten uhkien analyysiin. Ja sitten tämä kysymys virolaisesta lentoyhtiöstä. En ole kuullut tästä asiasta vielä, mutta Tämä liittyy tietysti turvallisuuteen. Meillä on mekanismeja, jotka aktivoituvat, jos lentoyhtiö ei vastaa turvallisuustasoa. Tässä, tähän ei puhuta pelkästään EASA, vaan meillä on myös eurooppalaisia mekanismeja. Ja viitan, voin, voin kyllä viedä tämän asian niille kollegoille, jotka vastaavat turvallisuudesta he voivat sitten ottaa yhteyttä sekä Viroon että Ruotsiin, jos lentoyhtiö aiheuttaa turvallisuusuhan, niin sillä asetetaan lentokielto heti. Kiitos, herra Onidi. No niin, nyt vielä, nyt olemme hieman ylittäneet ajan, mutta haluaisin vielä sanoa, että täällä alkaa nyt Ähm, liikenteen liikkumisen pääosaston järjestämää työpajaa Junckerin investointisuunnitelmasta. Kaikki äh, MEFit ja avustajat ennen kaikkea on kutsuttu. tämän kaikille avoin ja puheenjohtaja kiittää äh, erityisesti tulkkeja, erityisesti Portugalin kaupin tulkkia, jonka puheenjohtaja tuntee.